Je vous propose de, de recommencer notre... Hyvät äh, kollegat, minä ehdotan, että voisimme aloittaa istunnon, vaikka täällä on aika paljon tyhjiä tuoleja tänä päivänä, mutta, mutta kyllä me kuitenkin aloitamme kokoustyöskentelyn, ettei se alkaisi kovin liian myöhässä. Ensimmäinen kohta esityslistalla on keskustelu jossa puhutaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, mutta me lähdemme työstämään sitä aivan erityisesti pilottihankkeiden myötä ja valmistelevien toimintojen myötä ennen kuin annan puheenvuoron Rova Sukovalle, joka on komission työllisyyspääosastolta. Haluan täsmentää, ettei tässä ole mitään sekannusta <clears throat> tästä työstä. Mistä tänä päivänä keskustellaan? Me keskustelemme yksinomaan pilottihankkeista ja valmistelevista toimista, jotka ovat meneillään. Eli se, josta äänestettiin viimeisen budjet, edellisen budjettivuoden aikana koordinaattorit toivoivat tämän keskustelun järjestämistä nimenomaan komission edustajan kanssa, jotta meillä olisi yleiskatsaus siitä, miten meidän ajatuksemme on otettu huomioon pilottihankkeissa ja valmistelevissa toimissa, eli ja miten ne on sisällytetty EUn budjettiin sellaisina ja miten niitä lähdetään toteuttamaan aikataulun mukaisesti ja niin edespäin ihan selkeästi sanottuna. Tämä nyt alkava keskustelu ei siis koskettele lausuntoluonnosta, kollega Kluunin lausuntoluonnosta, jossa puhutaan trilogista vuodelle, budjetista vuodelle 2018, eli keskustelu pidetään 25. päivä huhtikuuta, johon osallistuu Richard, joka on budjetin esittelijä eri pilottihankkeissa ja valmistelevissa toimissa, jotka ovat nyt meneillään, joista tullaan puhumaan nyt. Meillä on nimenomaan kyse siitä, miten me voimme vahvistaa yrittäjyys, ketjun kapasiteettia ja komissio on ottanut tämän erittäin vahvasti huomioon ja myös EKP-osastolla on otettu se huomioon, kun puhutaan yrittäjyydestä. Siinä puhutaan myös kasvusta, pilottihanke, eurooppalainen hanke, puitehanke mm, nuorille oppimisvaiheessa oleville ammattiin tähtääville yrittäjille nimenomaan työllisyyspääosaston toimia pilottihanke, joka, äh, jossa puhutaan ekosysteemistä, jotka liittää yrity, y, yliopistot yritysmaailmaan. Eli nimenomaan Länsi-Pommerista on puhuttu tässä kohtaa ja myös keskisen Puolan alueesta valmistelevat toimet, joissa puhutaan unionin sisäisestä liikkuvuudesta työttömille yli 35-vuotiaille. Tämä on myös työllisyyspääosaston toimia. Puhutaan myös lapsitakuusta, rahoituksellisesta avusta. Se on myös työllisyyspääosaston toimia, myös valmistelevat toimit, jossa puhutaan yrittäjyysohjelmien mm, valmisteluista, korkeakouluopetuksesta. Tässä eri pilottihankkeet ja toiminnat, jotka on käynnistetty, mutta annan välittömästi nyt puheenvuoron Rouva Sukovalle pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta arvon parlamentin jäsenet. On ilo saada esitellä lyhyesti tämän kertomuksen sisältöä, PowerPoint-esityksen avulla. Meillä oli ensimmäinen välikertomus, jossa katsottiin 79 hanketta ja tointa, joita täytäntöönpano vuonna 2017. Tässä on annettu 62 miljoonaa valmisteleville toimille ja 40 miljoonaa pilottihankkeille. Olemme myös hyvin tarkkaan kuvailleet kaikkien toimien, valmistelevien toimien ja pilottihankkeiden tavoitteet. Ja meillä on myös suunta antava aikataulu jokaiselle hankkeelle ja toimelle. Ja esittelemme toisen kertomuksemme, joka on sitten osa vuoden 2018 alustavaa talousarvioesitystä kesäkuussa tänä vuonna. Toimimme siis työllisyyden pääosastossa. Meillä on yksi pilottihanke ja yksi valmisteleva toimi ja sitten lapsitakuu. Kerron, miksi lapsitakuu ei ole näissä kahdessa toimessa mukana. Tämä liittyy siihen, miten toimimme vuonna 2017. Ensinnäkin sitten tämä harjoittelijoiden liikkuvuutta käsittelevä puitteisto Euroopan tasolla on ensimmäinen hanke. Tässä nyt ollaan jo toisessa täytäntöönpanon vuodessa ja kokonaistavoite on se, että helpotetaan pitkäaikaisempaa harjoittelijoiden liikehdintää niin, että saadaan käyttöön oikeanlainen liikkumiseen liittyvä infrastruktuuri, otetaan huomioon käytännön taidot, kielikurssit, majoitusmahdollisuudet ja niin edelleen. Ja tässä katsotaan myös, miten liikkuvuudesta voitaisiin ja harjoittelusta tehdä houkuttelevampaa nuorille. Me todella pyrimme lisäämään nuorten kiinnostusta harjoittelua kohtaan ja näin lähtemään työmarkkinoille. Vuonna 2017 tässä hankkeessa Meillä on tarjouskilpailu, jonka kautta voidaan äh, rajoitetusti rahoittaa eurooppalaisia hankkeita. Katsomme koulutusta, mutta myös rajat ylittävää harjoittelua niin, että voidaan valmistella pitkäaikaisempaa täytäntöönpanoa, jossa työharjoittelu tapahtuu ainakin kuuden kuukauden ajan. Pyrimme tässä saavuttamaan kaikki sidosryhmät, erityisesti sellaiset yritykset ja toimielimet, jotka ovat valmiita vastaanottamaan työharjoittelijoita. Vuonna 2017 me 25. tammikuuta julkaisimme tarjouskilpailun ja hakuaika umpeutui 29. maaliskuuta. Nyt me arvioimme näitä hakemuksia ja haluamme aloittaa hankkeet tämän vuoden kolmanneksella vuosi neljänneksellä. Tähän vaiheeseen on alkoitu kaksi miljoonaa ja osa määrärahoista vuodelta 2000 on siirretty tälle vuodelle 8400 euroa. Uskomme, että saamamme hakemukset ovat laadukkaita ja varmasti voimme suunnata rahoja näihin hankkeisiin. Tiedotuksella halutaan lisätä tietoisuutta tällaisesta liikkuvuudesta, harjoittelumahdollisuuksista. Tässä toimitaan esimerkiksi harjoittelu, eurooppalaisen harjoittelua koskevan verkoston kautta. Ja sitten meillä on tällainen joulukuussa pidettiin työharjoittelu- ja ammattikoulutusviikko. Näin tehdään joka vuoden loppuvaiheessa. Totta kai me haluamme korostaa ammattikoulutuksen laatua. Pilottihanke työllisyyden pääosaston agendalla on se, että saamme aktivoitua myös yli 35-vuotiaita työttömiä. Tässäkin on kyseessä toinen täytäntöönpanovaihe vaihe Tätä täytäntöönpanon vuosi. Halutaan, että aikuiset saadaan töihin, harjoittelupaikkoihin tai muihin työllisyystoimiin. Tässä on samankaltaisia toimenpiteitä mukana kuin toisessa pilottihankkeessa. Ja laajennamme pilottihanketta edelleen ja vuoden 2016 jälkeen, jolloin meillä oli ensimmäiset hankkeet, niin uskomme, että olemme saaneet otettua siitä opiksemme täytäntöönpanon silmällä pitäen. Nämä toimet vaihtelevat työmarkkinoiden mukaan. Tässä on tarkoitus saada ihmiset ainakin ulkomaille työhaastatteluun tai saada lisää kielikoulutusta ja samalla halutaan auttaa heitä myös kotoutumaan uuteen maahan. Edunsaajat ovat työnhakijoita ja uuteen työhön siirtyviä ja esimerkiksi PK-yritykset voivat tulla kyseeseen. Tässä valmistelu toimessa haluamme yksinkertaistaa kustannusrakenteita, haluamme toimia mahdollisimman yksinkertaisella tavalla ja hankkeen vähimmäiskeston pitäisi olla harjoitteluun luonteen mukaan kolmesta kuuteen kuukautta. Vuonna 2017 täytäntöönpano suunnitelma on juuri 22. maaliskuuta hyväksytty ja tulevina viikkoina julkaisemme tarjouskilpailun ja tavoitteenamme on, että hankkeet alkavat tämän vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä tai viimeistään ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Haluamme, että mukana on aina vähintään kolme, kolme jäsenvaltiota, jotta voidaan saada kylliksi maantieteellistä kattavuutta hankkeille. Pyrimme ottamaan mukaan hankkeita, joiden kesto on vähintään 18 kuukautta. Uskomme, että ainakin kolme tai neljä hakemusta täyttää nämä kriteerit. Ja näin voidaan tukea yli 30 viisivuotiaita katsoa, miten he mahdollisesti lähtevät ulkomaille etsimään harjoittelu- tai työpaikkaa. Sitten tämä lapsitakuu, järjestelmä, jota parlamentti ehdotti, otettiin uutena valmistelevat valmistelevana toimena. Sille on suunnattu vuodelle 2017 budjetissa 2 miljoonaa euroa. Ja meistä tämä pilottihanke täydentää vuoden 2013 suosituksia, jotka käsittelivät lapsiin investoimista ja myös muita nykyohjelmakauden toimia. Me tuemme täysin näitä viittä aluetta, jos haluamme lapsia tukea, kun vähennetään köyhyyttä, halutaan turvata ilmainen koulutus, laadukas asuminen, ravitsemus ja niin edelleen, terveydenhuolto. Eli tässä ei valmistella uutta lainsäädäntöä, vaan halutaan entisestään täydentää ja vahvistaa jo olemassa olevia lapsen liittyviä tukitoimia. Ehdotamme, että tämä toimi otetaan vuoden 2017 innovatiivisen ohjelmaan ja sosiaaliseen ohjelmaan. Meillä on EASI-ohjelma. Varmastikaan jäsenvaltiot eivät tue, äh, eivät vastusta uuden hankkeen mukaan ottamista siihen. Tämä lapsitakuu tukee oikein hyvin sosiaalista innovatiivista ohjelmaa. Siinä halutaan estää köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja saada lapset mukaan koulutuksen piiriin. Ajattelimme, että tämä voisi olla sopiva hanke EASI-ohjelman puitteissa tänä vuonna. Toivottavasti tämä saadaan käynnistettyä viimeistään syksyllä, alkusyksystä, ja sitten hankkeet saataisiin pyörimään ensi vuoden alussa. Kiitoksia. Ja varmasti voin vastata kysymyksiin ja kenties muista hankkeista, joihin ei nyt ollut aikaa. Kiitos. Kiitos paljon tästä hyvästä synteettisestä puheenvuorosta. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijöille ja varjoesittelijöille. Minä halusin kertoa teille jo heti alusta alkaen, että me emme ehkä ole valmistautuneet tähän, mutta nyt me lähtee keskustelemaan. Claude, olkaa hyvä. Commission for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle siitä, että saimme tietää, mikä tilanne on pilottihankkeissa ja valmistelutoimissa. Nämä ovat arvokkaita välineitä. Meillä on ollut aikaisemminkin jo hyvin menestyksekkäitä pilottiprojekteja. Ja on hyvä, että me saimme nyt mahdollisuuden nähdä, miten käynnissä olevat pilottihankkeet toimivat samalla kun me suunnittelemme uusia. Joten kiitos komissiolle tästä tilannekatsauksesta, jota meidän koordinaattorimme alun perin pyysivät. Mitä tulee tämän valiokunnan ajatuksiin, niin meidän mielestämme meidän pitää keskittyä nuorisotyöttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Tässä meillä on ollut hyvin mielenkiintoisia projekteja. Kaksi miljoonaa vuodelle 2007 ja muistaakseni 840 000, 2,84 miljoonaa kuinka monta maata tässä tulee olemaan mukana 2016-2017, kuinka monta maata oli mukana ja kuinka paljon henkilöitä. Jos me keskittymme nyt enemmän ammattikoulutukseen, on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että ihmisillä on tarvittavat taidot teollisuudelle ja markkinoille. Joten kuinka paljon maita tässä on mukana? Samoin kuin pilottihankkeet, te sanoitte, että tässä on kolmen jäsenvaltion konsortium. Voisitko te hieman selittää että Vain kolme jäsenvaltiota, kuinka tämä Entä sitten nämä startupit? paljon, me näemme, että hyvin paljon on rahoitettu esimerkiksi yliopistoja ja heijastuuko se rahoitus eteenpäin. Eli, eli me olemme tietoisia sitä, että tutkimusta pitää tukea, mutta täytyy olla myös mahdollisuus jossain vaiheessa mitata tuloksia. Nämä olivat kysymykset. Kiitos. Merci. Euh, maintenant... Kiitos. Edustaja Prieto, olkaa hyvä. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä tiedosta ja päivittämisestä, miten tämä hanke etenee. On tärkeää meille nämä pilottihankkeet, jotta voidaan ottaa esille kaksi keskeistä asiaa, ainakin minun mielestäni. Ensinnäkin tämä eurooppalainen lisäarvo. Välttämätöntä, että eurooppalaiset toimielimet ja unionin budjetista määritellään tietyt ohjelmat työllisyyteen ja koulutukseen, että voisimme myös täydentää ja ja lisätä niitä toimia, joita jäsenvaltioissa on jo toteutettu. Meillä on paljon pilottihankkeita meneillään joka vuosi jota me täällä meppeinä edustamme erilaisissa tarkistuksissa, me tarkoittaa sitä, että jonkinlainen ristiriita on olemassa kuitenkin, että emme emme ole nähneet toissijaisuusperiaatteen hyvää totiutumista, ja kun joka kerta voin pyytää komissiolta, että tekisi enemmän tämän suhteen, niin, niin uskon, että tässä tämä EUn tarjoama lisäarvo tulee hyvin esille näissä pilottihankkeissa, koska me konkreettisesti myös etsimme sitä lisäarvoa tässä valiokunnassa mutta yhteisön hankkeet eivät ole aina riittäviä. Anteeksi, siis budjetti ei ole aina riittävä. EUn budjetti ei ole aina riittävä, jotta voisimme päivittää kaikki nämä ohjelmat ja käynnistää niitä uudestaan. Meillä on uusia haasteita tässä nykyyhteiskunnassa, jos me analysoimme näitä pilottihankkeiden esittämisiä, niin useimmat niistä suuntautuvat sosiaalisektorille, halutaan myös auttaa yli 35-vuotiaita työttömiä ja meillä on myös lapsitakuun. Nimenomaan me haluamme taistella lap- alaikäisten köyhtymistä vastaan. Nämä ovat kysymyksiä, jotka liittyvät digitalisaatioon, startup-yrityksiin. Totta kai meidän pitää ottaa huomioon yhkä enemmän EU-ssa ottaa enemmän EU-ssa yhä enemmän näistä asioista, mutta usein törmätään budjetin riittämättömyyteen näissä kysymyksissä. Eli emme aina pääse näihin kysymyksiin käsiksi riittävästi, joita yhteiskunta meiltä vaatii, meiltä, vaatii meiltä mepeenä. Ja, ja me tiedämme sen, että on asioita yhteiskunta ei aina mm, tietenkään pysty kaikkea vaatimaan. Tässä on kuitenkin hyvät välineet meidän käytö, käytössämme. Voimme osoittaa pienessä määrin sitä kapasitaattia, joka meillä on hallussamme näissä tärkeissä kysymyksissä koko EUlle. Minulle kaksi asiaa on tärkeää. Lapsitaku on erittäin tärkeää. Kolmen viimeisen vuoden ajan olemme tässä valiokunnassa nimenomaan työstäneet tätä kysymystä. Haluamme taistella kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten köyhtymistä vastaan, mm, koska he ovat törmänneet talouskriisiin ja he ovat joutuneet myös sosiaalisen syrjäytymisen vaaraa, vaaraan. Sen takia me tarvitsemme sitä, että käynnistämme nämä pilottihankkeet ja nimenomaan lapsitakuun, jotta voimme nimenomaan osoittaa, että EU-ssa me myös ö, huolehdimme näistä vähäosaisista. Ja työttömyyden vastainen taistelu, toinen iso asia pilottihankkeissa, se on otettu hyvin esille, mutta on välttämätöntä, että, että me täytämme kaikki ne aukot ja puutteet, joita talouskriisi on synnyttänyt. Eli EU täytyisi nyt nähdä enemmän vaivaa, että todella päästään pois tästä kriisistä makro, ja ainoastaan makroekonomisin toimenpitein, vaan että meillä olisi että ottaisimme huomioon kaikki, kaikki yhteiskunnat, kaikki yhteiskunnan osatekijät, yhteiskunnan kerrokset huomioon. Sen takia nämä, tämä kaksi asiaa, pilottihankkeet ja valmistelevat toimet, meidän pitäisi niiden suhteen tehdä kaikki voitava, ja jotta se saisi mahdollisimman suuren budjettituen siihen. Merci. Je pense que je n'ai pers- Kiitos. Täällä ei ole ketään ECRstä pyytänyt puheenvuoroa. Ruva Harkkinen ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Hänkään ei ole siis anteeksi täällä Guesta. Onko ketään paikalla? Ei ole. Äh, siis puheenvuoro suoraan Jean Lambertille. Olkaa hyvä. Thank you and thank you for the... Kiitos äh, ja kiitos tästä esittelystä. Pari kysymystä. Yksi liittyy siihen, tähän kommunikointistrategiaan, mitä meillä on pilotti äh, hankkeissa ja valmistelutoimissa, koska olen kuullut hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia, koska monet ovat sanoneetkin siitä, että tämä on tavallaan laajempi vaikutusalue. Mutta näissä ohjelmissa todellakin katsotaan niitä ongelmia – joita ihmiset kohtaavat, ja meidän täytyy miettiä, miten tämä hoidetaan. Ja työllisyysvaliokuntakin voisi miettiä tätä. Niin, että kuulisimme näitä ihmisiä, jotka osallistuvat näihin projekteihin. Te mainitsitte myös, että muutamissa PK-yritykset ovat mukana. Voisitteko te kertoa tästä hieman enemmän? ja miten, miten tätä on esimerkiksi, miten tässä on toimittu, mitä ongelmia meillä on ja niin edelleen. Ja mitä tulee sitten näihin oppisopimuksiin, ja voisimme tarkastella näitä eri sektoreita sen sisällä, mitä me esimerkiksi teimme vihreiden työpaikkojen osalta. Ja se yksi asia, minkä me siinä identifioimme, oli, että meidän pitää tarkastella liikkuvuutta eri sektoreiden sisällä ja myös äh, rajat ylittävästi. Joten voidaanko tähän linkittää mukaan tällainen sektoraalinen lähestymistapa? Kiitos. Merci pour FDD. Kiitos FDDstä. Täällä ei myöskään ole ketään. Aha, anteeksi, siellä joku pyysi puheenvuoron. Olkaa Dziękuję bardzo. Ja tylko w głos dyskusji po prostu, tak? Także nie jako... Kiitoksia. Olen täällä osallistumassa keskusteluun. Haluaisin esittää komission edustajalle kysymyksen, tai oikeastaan kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, kun suojellaan työmarkkinoita ja taataan vammaisten pääsy Euroopan markkinoille, pitää noudattaa tiettyjä periaatteita. Olemme sivistynyt yhteiskunta ja siihen kuuluu se, että vammaisia kohdellaan kunnioituksella. Sitten toiseksi valtava työttömyys Euroopan tasolla. Mihin toimin tältä osin on lähdetty? Tästä on tietysti puhuttu jo paljon, mutta tässä kyllä näyttää siltä, että elefantti synnyttää hiiren. Paljon melua tyhjästä ja edelleen liian monet ovat työttöminä. Sitten kolmanneksi on syytä muistaa myös eläkeijässä olevat ihmiset, eläköityvät ihmiset. Tämä ei liity pelkästään vammaisiin tai liikuntarajoitteisiin ihmisiin, mutta muillekin tarvitaan tukitoimia. Onko komissiolla jonkinlaisia ehdotuksia siitä, miten ihmisiä vielä saadaan takaisin työmarkkinoille, ainakin eri aloilla? Joillakin aloilla tästä olisi todellista hyötyä, ei pelkästään yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti, vaan myös inhimillisessä mielessä. Tällä estettäisiin se, että vanhemmat ihmiset jäisivät yhteiskunnan ulkopuolelle. Lähtee. Ja sitten seuraavaksi kansan FN puolueen edustaja, edustaja Mahtaan. On vraiment euh, Kiitos puheenjohtaja. Nämä pilottihankkeet, joista juuri kuurimme, ja valmistelevat toimet, niissä on paljon hyvää tahtoa, paljon selvää maalaisjärkeä, mutta jälleen kerran maahanmuuttajista puhutaan ja jälleen kerran liikkuvuudesta puhutaan puhutaan budjeteista, jotka vaikuttavat hyvin heikoilta ja se on vähän pölyä silville, ei kuin pikemmin kuin, kuin konkreettisia toimia ja halutaisin tietää, että ketkä, mitkä ovat kyseessä olevat jäsenvaltiot. Tulee sellainen vaikutelma, että kaikki on tässä kohdutettu varsin pieneen määrään. Minulle tuli se vaikutelma, että jälleen kerran hoidetaan kriisin vaikutuksia eikä sen sijaan puututa kriisin syihin ja juurin. Jälleen kerran, kun peräänkuulutetaan kuulutetaan säästötoimia EUlle, sosiaalinen polkymyynti EUn sisälläkin on tässä tullut taas hyvin voimakkaasti esille. Edustaja Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hyvä, että me käsittelemme tätä aihetta tarvittavalla järjestelmällisyydellä, koska kun puhutaan näistä projekteista, niin ihmiset kysyvät meiltä, mitä parlamentti tekee. Teillä on päätöslauselmia ja kaiken näköisiä tiedonantoja, mutta juuri tällä alalla me voimme osoittaa, että Eurooppa todellakin tekee jotakin. Ja esimerkiksi nuorisotakuu oli hyvä esimerkki. Ja miten vaikeaa meidän oli kuitenkin Euroopan tasolla saada jäsenvaltiot uskomaan tähän nuorisotakuuseen ja että meillä tällä hetkellä 6,3 miljardia on nuorisotyöllisyysaloitteisiin. Nämä ovat tärkeitä asioita. Vihdoin ne jäsenvaltiot ovat tajunneet, että he voivat hyötyä tästä ja että heillä täytyy itsellään olla val- kontrolli siitä, mitä tapahtuu, se on loogista. Eli meidän täytyy katsoa tiettyjä pilottiprojekteja, ja sanoa jäsenvaltioille, että nämä ovat malleja, joita te voitte hyödyntää ja miettiä, mitä te voitte tehdä sen lisäksi ja mitä me voimme tehdä lisäksi, sen lisäksi, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Tässä on eurooppalaista lisäarvoa. Ja meidän täytyy voida tavallaan puhua näistä eri tavalla. Ne rahat, joita meillä on, niitä täytyy käyttää huolellisesti. Jäsenvaltioilla ja alussa monet niistä boikotoivat, mutta jotkut tajusivat. Olen iloinen siitä, että minun kotimaani esimerkiksi osallistui tähän, koska nuorisotyöttömyys on laskenut huomattavasti. Meillä on vahvat työmarkkinaosapuolet, se on tärkeää myös. Ja nyt kaikkien täytyy tehdä kotiläksyt näissä asioissa. Ja haluaisin painottaa Jean Lambertin kysymystä kommunikaatiostrategia. Miten me saavutamme sen, että ihmiset tajuavat, että kyseessä on eurooppalainen lisäarvo ja että meillä on tiettyjä pilottiprojekteja eikä vain mitään internettiasioita, koska meillä on eh, erilaisia kongresseja ja tapahtumia ja Euroopalla ei saa tässä olla sivurooli. Meidän täytyy voida todellakin osoittaa, mitä konkreettisia toimenpiteitä me olemme tehneet, jotta tuemme jäsenvaltioita, ja se on tärkeää. Ja minua kiinnostaisi, miten me voimme saavuttaa sen, että vahvistamme kommunikoinnin laatua, koska meillä on paljon tarjottavana ja vihdoinkin meillä on rahaa käytössä ja tätä rahamäärääkin voidaan lisätä. Mutta meidän pitää katsoa, mitä näillä rahoilla saavutetaan, mitä menestyksiä sillä on. Ja silloin jäsenvaltiot ymmärtävät tämän. Me tarvitsemme tässä äh, eurooppalaista kannustinta, joka auttaa. Kiitos. Nyt annan itse itselleni puheenvuoron. Minä haluaisin palata hankkeeseen, joka liittyy oppimiseen. Se on ihan asianmukainen, hyvä hanke. Minulla olisi muutama kysymys tästä hankkeesta. Miten te aiotte saada tähän dynamiikkaan työmarkkinaosapuolet? Edustaja Thomas Manhan sen juuri otti esille. Ne ovat tärkeitä toimijoita Usein puhutaan elvyttämisestä tai uudelleen dynamisoinnista yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa Euroopan tasolla. Kun minä kuuntelen eurooppalaisia ammattiliittoja, kun kuuntelen Business Eurooppaa, kuulen vähän samansorttista analyysiä, samoja tarpeita, eli tämän pitäisi tulla yksinkertaisemmaksi, vahvaksi, hyväksi sopimukseksi, joka olisi hyvin konkreettinen. Toinen elementti te kerroitte sen hyvin selkeästi esityksissänne. Nyt ollaan, on kyseessä aika pitkät ajanjaksot joissakin maissa, jos kysy, on, tulee esimerkiksi kyseeseen vierankielen oppiminen. Se on hyvin tärkeä asia. Se, siinä on se vaara, että liikkuvuus supistuu Euroopassa ja se keskittyy nuorisoryhmiin, jotka ovat niin sanotusti vähän suosiollisemmassa asemassa verrattuna toisiin nuoriin. Eikö tässä pitäisi ottaa huomioon ne ihmisryhmät, jotka ovat kauimpana työllisyysmahdollisuuksista ja joilla ei ole niin helppoa päästä tähän ammatilliseen mukaan tulon mukaan? Oui, merci, monsieur le président. Edustaja Martin. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Nämä ovat mielenkiintoisia väyliä, joissa tässä on hahmoteltu, mutta pitää uskaltaa mennä pidemmälle. Minulla on myös muutama kysymys komissiolle siitä mahdollisuudesta, miten voitaisiin luoda kumppanuuksia näissä oppimisprosesseissa eri maissa. Olisiko se mahdollista? Ajatuksenahan on luoda hyvä työkalu, joka on näkyvä, jota arvotetaan, arvostetaan, joka hyväksytään ja joka, voisi, joka, joka voitaisiin ottaa mukaan tähän rajat ylittävään oppimisprosessiin. Toinen kysymys nousee myös mieleen ongelmatiikka, kun puhutaan diplomien vastaavuuksista ja ammatti- ja diplomien laatuluokituksista, eikä tätä voitaisi työstää vähän syvemminkin vielä. Sitten on myös joitakin alueita Euroopassa, esimerkiksi raja-alueita. Minä itse asun raja-alueella, jossa on paljon hyvin, hyvin pieniä yrityksiä, jotka todella näkevät vaivaa etä, auttaakseen näitä äh, opiskelijoita, ja se tarkoittaa rahaa ja monet äh, lannistuvat, luopuvat, koska on muita maita siinä vieressä, jotka ihan suoraan sanoen varastavat meiltä nämä harjoittelussa olevat nuoret ja houkuttelevat heitä, heitä suuremmalla palkalla. Eli tämä harjoittelija siirtyy rajan toiselle puolelle, kun tietää, että saa 35 prosenttia enemmän palkkaa kuin mitä saisi Ranskassa. Mutta kyllä tämä on aika ö, masentavaa niille yrityksille, jotka ovat kouluttamassa näitä nuoria. Eikö näissä pilottihankkeissa voitaisiin nimenomaan tutkia mahdollisuutta tukea sitä vaivannäköä, jota nämä pienyritysten yritysjohtajat ovat toteuttanut, ja heitä todella tässä petkutetaan aika rankasti, koska jos heidän kouluttamansa nuoret lähtevät muualle, koska nämä yritysjohtajat haluavat pitää kouluttamansa nuoret luonaan, Tämä äh, voisi olla ihan hyvä kysymys missäkin asiakirjoissa, kun on kyse eurooppalaisista rahastoista. Miten voitaisiin yksinkertaistaa, miten voitaisiin nopeuttaa asioiden toteutumista? Raha, joka on suunnattu näihin toimintoihin, tulisi nopeammin paikan päälle niille, jotka todella käyttävät sitä ja hyödyntävät sitä rahaa. On myös puhuttu myös kelvollisista asunnoista, liikkuvuudesta – mitä te tarkoitatte kelvollisilla asunnoilla ja liikkuvuudella? Onko tässä kyse siitä, että asunto olisi ilmainen, kuljetusliikennevälineet olisivat ilmaisia, oli kyse vain näistä harjoittelijoista? Se on budjettikohta, joka on aika painava ja jos ajatellaan palkkausta, niin se olisi kyse ihan vähimmästä. Se on ihan hyvä kannustaa rajat ylittävää liikkuvuutta, mutta kaikki riippuu siitä, mihin maahan te menette. Jos te menette siihen maahan, jossa palkkataso on korkeampi, dynamisoivampi, niin totta kai nuoria houkuttelee lähteen enemmän sinne. Mutta jos tarkoituksena on että pyydätte nuoria ranskalaisia harjoittelijoita lähtemään Romaniaan, niin en usko, että palkkataso on mitenkään houkutteleva ja kannusteleva lähtemään kyseiseen maahan. Merci. Donc voilà. Kiitos. Tässä nyt tuli aika paljon kysymyksiä, kommentteja ja varmasti siinä on paljon aineistoa, ja, josta te voitte lähteä antamaan meille vastauksia. Nyt pyydänkin komissiolta puheenvuoro. Kiitos. Thank you very much and thank you for the interest and the... Kiitoksia mielenkiinnostanne ja näkemyksistänne ja kysymyksistä. Meillä on todella kaksi miljoonaa ja 800 000 vielä tähän päälle aikaisemmista sitoumuksista käytettävissä. En osaa sanoa, kuinka monta maata hakee näitä varoja, kuinka monta niitä saa mutta me otamme mukaan sellaisia hankkeita, jotka auttavat meitä todella kehittämään hankkeita ja valmistelevia toimia edelleen kokemuksen perusteella. Eli en sano nyt, että pyrimme saamaan tähän mukaan 15 jäsenvaltiota yhteen tarjouskilpailuun, vaan haluamme nähdä hyviä hankkeita, hyviä, hyviä toimia. yhteen liittymistä. Me todella haluamme, että mukana on ainakin kolme jäsenvaltiota, jotka esittelevät hankkeen. Mukana voi olla tietysti myös enemmän jäsenvaltioita, jos he haluavat rajat ylittävää toimintaa, mutta vähimmäismäärä on kolme. Tarvitaan verkosto. Mutta enemmänkin voi olla. Ja me todella pyrimme löytämään parhaat hankkeet, jotka tuovat meille parhaiten toteuttamiskelpoiset hankkeet. Meillä on rajallinen budjetti tällaisille pilottihankkeille, valmisteleville toimille, ja siksi meidän pitäisi todella pyrkiä löytämään toimillemme lisää eurooppalaista lisäarvoa. Nämä ovat uusia malleja, joita voidaan käyttää laajasti. Jos ne onnistuvat, ne voidaan ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa niin, että saadaan lisärahoitusta vaikkapa kansalliselta tasolta niin, että käytetään näitä malleja kansallisiin politiikkoihin ja voidaan käyttää myös käytettävissä olevia rakennerahastovaroja. Olen yhtä mieltä siitä, että monet pilottihankkeet käsittelevät sosiaalisia elementtejä. Ja tämä onkin yksi komission painopistealueista. Tiedätte, että sosiaalisia kysymyksiä eri hankkeissa on painettu etualalle. Ja me katsomme kaikkia politiikkoja sen sosiaalisten yhteiskunnallisten vaikutusten osalta. Sitten jotkut kollegat ottivat esille työmarkkinaosapuolten mukana olon. Komission yksi uusista painopistealueista on se, että työmarkkinaosapuolet saadaan entistä paremmin mukaan politiikan tekoon, päätöksentekoon ja keskusteluihin. Ja näissä pilottihankkeissa ja suoraan hallinnoidussa hankkeessa me todella pyrimme siihen, että hankkeiden valmistelu- ja täytäntöönpanon vaiheessa työmarkkinaosapuolet olisivat paremmin mukana. Joissakin hankkeissa tämä on aivan ennakkoehto, kun hankkeita valmistellaan, ja toisessa ne voivat olla sitten mukana. Joskus työmarkkinaosapuolet ovat olleet erittäin aktiivisia täytäntöön panovaiheessa, kun hankkeita on toteutettu. Eli me todella teemme tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, emme pelkästään pilottihankkeessa, vaan esimerkiksi rakennerahastoissa me olemme toimineet heidän kanssaan laajasti. Ja olen pitkälti yhtä mieltä siitä, että viestintä on aivan keskeistä. On hyviä ajatuksia. Me pyrimme, kuten sanoin, kehittämään uusia malleja, uusia toimenpiteitä. Ja jos emme viesti niistä oikealla tavalla, niin silloin kyllä menetämme hyvän mahdollisuuden toimia. Tarvitaan viestintästrategia niin, että voimme todella saada julkisuuteen tietoa siitä, mitä valmistelemme, että meillä on tietoa tarjouskilpailuista ja myös tarjouskilpailujen tulokset pitää saada laajasti julkisuuteen. Euroopan sosiaalirahasto on hankkeiden täytäntöönpanon kannalta keskeinen toimija. Meillä on myös tämä ESI-komitea, joka kokoontuu toisen komitean ohella sääntömääräisesti. On tärkeää, että hallintoviranomaiset myös tietävät, mitä komissio tekee. Ne ovat hieman erillään tästä toiminnasta. Tällä tavalla on pystytty vaihtamaan hyvin tietoa ja kokemuksia ja on katsottu, miten suorassa hallinnossa voidaan toimia, miten tiettyjä kustannuksia voidaan käsitellä ja jakaa. Viestinnässä ei ole vielä päästy mielestäni kyllin pitkälle. Sitten mainitsin pk-yritysten mukana olon. Haluamme varmistaa sen, että pk-yrityksetkin ovat oppisopimusharjoittelupaikkojen edun saajia nekin. On varmistettava, että kaikilla yrityksillä on näihin hankkeisiin yhtäläinen pääsy ja ne voivat saada niiden kautta tukea, mutta myös se, että teemme ja takaamme sen, että nämä yritykset voivat sitten myös hyödyntää työntekijöiden osaamista. Ja pilottioppisopimushankkeissa annamme tukea kieliopetuksessa jo ennen kuin ihmiset lähtevät työharjoitteluun, mutta myös sen aikana heitä tuetaan tässä toiminnassa yritysten sisällä, olipa kyseessä pieni tai suuri yritys. Uskon, että tätä kautta yritykset saavat lisää oppisopimusharjoittelijoita. Emme ole identifioineet mitään tiettyjä aloja, emme halua lähtökohtaisesti jättää mitään aloja ulkopuolelle. Totta kai tavoitteena on se, että saamme hyviä hankkeita miltä alalta tahansa. Emme mitenkään aseta muita aloja toisten edelle. Sitten vammaisten pääsytyömarkkinoille. Me todella pyrimme siihen, että syrjimättömällä tavalla horisontaalisesti voidaan saada vammaiset mukaan työmarkkinoille. Me hyväksymme sellaisia hankkeita, joilla edistetään juuri tätä toimintaa, että kun ketään ei jätetä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Sitten nuorisotyöttömyys EU-tasolla, mitä toimia siihen liittyy. Vuoden 2013 jälkeiset toimet, tuolloinhan meillä oli 6,4 miljardia euroa, jotka annettiin nuorisotakuulle. Toimet ovat eri jäsenvaltioissa olleet hyvin erilaisia. Tätä kartoitettiin viime vuonna. Ja on olemassa jäsenvaltioita, joiden nuorisotyöttömyys on laskenut. Tämä tulos ei tietenkään ole pelkästään antamamme tuen jälkeistä, mutta on lähdetty myös toteuttamaan muita makrotaloudellisia toimenpiteitä. Nuorisotyöttömyys aloitteet kohdennettiin alueille, joissa nuorisotyöttömyys ylitti 25 prosentin tason. Meillä oli tässä mukana 25 aluetta ja vuonna 2015 15 alueella oli pystytty toimimaan. Eli tämä osoittaa, että työttömyys todella laskee ja toimemme ovat todella vaikuttaneet myönteisellä tavalla. Kuten tiedätte, väliarvioinnissa annettiin budjetista 1,2 miljardia lisää nuorisotyöttömyysaloitteeseen niille valtioille, joissa ongelma on edelleen tapetilla. Sitten olemme katsoneet vanhuksia. He olivat osana vuoden 2013 pakettia, mutta myös sosiaalirahastossa meillä on investointi prioriteetti, jossa todella pyritään aktivoimaan ihmisiä ja pitämään heidät entistä pidempään työmarkkinoilla. Totta kai niin, että he voivat harjoittaa ammattia ja toimia heille sopivissa tehtävissä. Meistä kokeneet ihmiset voivat kantaa kortensa kekoon merkittävälläkin tavalla. Joissakin jäsenvaltioissa on lähdetty toimiin ikäihmisten saamiseksi työmarkkinoille, ei välttämättä täysipäiväisesti, kokoaikaisesti, niin että he voivat toimia sopivassa tehtävissä ja käyttää ja hyödyntää kokemustaan. Sitten meillä on kaikkein heikoimmassa asemassa oleville suunnattu rahasto. Siinä on erilaista sosiaalisen osallistavuuden toimia ja sielläkin annetaan ikäihmisille tukea niin, että he voivat ikääntyä arvokkaasti ja heidän elämänsä sujuu arvokkaalla tavalla, erityisesti silloin, kun heillä on jo tuossa elämänvaiheessa tiettyjä ongelmia. Maahanmuuttajien liikkuvuus sitten, määrärahat tältä osin Me pidämme näitä pilottihankkeita lähinnä tällaisena testeinä. Katsomme, mihin voimme päästä. Emme usko, että tällä rajallisella rahamäärällä kuitenkaan saadaan aikaan tulosta kaikkialla Euroopassa. Sitten kysyttiin nuorisotakuusta, sen hankaluudesta toteutua – mutta näemme kuitenkin nyt, että tämä on vaikuttanut myönteisellä tavalla. On otettu uutta nuorisoa koskevaa politiikkaa käyttöön, on luotu erilaisia kumppanuuksia tämän täytäntöön panemiseksi, mutta on lähdetty myös uudistamaan julkisia työvoimapalveluita, yhteyspisteitä ja on luotu yhteyksiä myös yksityisiin työvoimapalveluihin niin, että saavutettaisiin myös sellaiset nuoret, jotka eivät ole helposti saavutettavissa. Nuorisojärjestöt on saatu mukaan monissa jäsenvaltioissa edistämään tätä toimintaa. Ja nuorisotakuu suositus muutti laajasti sitä lähtökohtaa, jonka kautta me toimimme nuorisokysymyksissä. Sitten oppisopimus, työharjoittelukysymykset ja se, miten työmarkkina työmarkkinaosapuolet saadaan tähän mukaan. Ne ovat todella tässä keskeisesti mukana. Pyrimme julkaisemaan hankkeitamme. Meillä on erilaisia kokoontumisia, tapaamisia, sidosryhmätapaamisia ja tapaamme myös työmarkkinaosapuolia, järjestämme konferensseja ja niin edelleen. Ja tapaamme työmarkkinaosapuolia eri foorumeilla. Keskustelemme siitä, minkälaista Euroopan tason tukea annetaan suoraan EU-ssa tai jäsenvaltiotasolla – Meillä on erilaisia hankkeita työmarkkinaosapuolten kanssa ja kannustamme niitä mukaan pilottihankkeiden täytäntöönpanoon. Sitten pätevyydet, diplomit, totta kai tätä tuemme, koska se on työperäisen liikkuvuuden lähtökohta emme pyri välttämään tai antamaan etusijaa sellaisille hankkeille tai yrityksille, jotka eivät noudata sääntöjä. Me haluamme olla oikeudenmukaisia, haluamme, että kaikki noudattavat sääntöjä samalla tavoin. Yksi kysymyksen esittäjistä, esi, kysymyksen juuri tähän liittyen. Totta kai me haluamme, että sääntöjä sekä hakemusvaiheessa että niiden täytäntöönpanovaiheessa noudatetaan oikealla tavalla. Emmekä halua antaa etusia sellaisille tahoille, jotka eivät näin tee. Me pyrimme aina yksinkertaistamaan hankkeita toimimaan ripeämmin, mutta meillä on tiettyjä varainhoitoasetuksen mukanaan tuomia velvoitteita, joita pitää noudattaa. Kun saamme hankkeita, me arvioimme niitä ja valintaprosessiin menee ainakin pari kuukautta. Eli vaikka pyrimmekin toimia yksinkertaistamaan aina, se ei ole mahdollista. Me haluamme myös varmistaa sen, että työharjoitteluun ja työperäisen liikkuvuuteen liittyvissä hankkeissa annetaan ulkomaille lähteville kylliksi rahoitustukea, jotta he löytävät myös järkevän majoituksen. Eli täytyy varmistaa, että näin ulkomailla tapahtuu. Tässä tuli aika vast- yksityiskohtainen vastaus kysymyksiin. Kiitoksia huomiosta. okay, je, je vous Kiitos paljon suuresti Varmasti oli paljon kysymyksiä, mutta saimme myös paljon vastausaineistoa. Tässä on kyse hyvästä tavasta tehdä jonkinlainen tilannearvio, miten toimia näiden esille otettujen asioiden suhteen, mitä tulee aikataulutukseen. Yleis, yleisestä talousarviosta käytävä keskustelu käydään 25. huhtikuuta. Tarkistuksien jättämisen määräaika tähän on myös määrätty tähän pilottihankkeeseen ja toimiin. Siihen siis annetaan oma aikataulunsa myöhemmin, koska meillä on päivämääriä, mutta niitä ei voida nyt vielä lyödä lopullisesti lukkoon. No niin, kiitos vielä kerran komission edustajalle. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme numero seitsemän. Naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU-ssa. Valmistelijamme on Rova González Peñas. Kolme neljä minuuttia, olkaa hyvä. Buenos días. Kiitos paljon, hyvää päivää. Tämä naisten valiokunnan Oma-aloite mietintö nousee siitä ajatuksesta, että haluaisimme löytää synteesin kansainvälisen tason ja eurooppalaisen tason välillä, koska osuus yhteen tähän ehdotukseen vuodelle 2017 juurivaliokunnan, naisvaliokunnan valiokunnasta myös YK, YKlta ja myös kansainvälisen naistenpäivän tematiikkaan. Sen takia tässä on kyse hyvin aktuellista teemasta. Se on kansainvälinen ja eurooppalainen yhdellä samalla kertaa. Jos me haluamme poistaa naisten voimaannuttamia, naisten voimaannuttamia estävät esteet, ne ovat monilaisia. Sen takia me puhumme julkisesta ja yksityisestä sektorista, mutta jos me haluamme analysoida näitä esteitä, se on hyvin monimutkainen tehtävä ja sen takia haluamme ottaa esille sosiopoliittisia ja taloudellisia aspekteja, jotka ovat keskenään linkittyneet ja näin ne myötä vaikuttavat siihen, että tämä tilanne pysyy samanlaisena epätasa-arvoisena. Sen takia tämä lausunto haluaa ottaa esille kahdeksan eri kohtaa, joissa on mielestäni ovat keskeisiä, jotta voimme onnistua naisten taloudellisessa voimaannuttamisessa yksityisellä ja julkisella sektorilla. Ensinnäkin me haluamme taata sen periaatteen, että sama palkka samasta työstä ja että taloudellis- naisten talouden riippumattomuus tulee taatuksi. Sen haluamme myös myös taistella naisten työttömyyttä vastaan, koska se on suurempaa kuin miehillä ja sillä on myös seuraamuksia pelkkauksen ja eläkkeisiin ja se, mitä tarkoittaa osa-aikatyö ja epätyyppiset ja vapaaehtoiset työt. Kolmanneksi haluamme poistaa työmarkkinoiden jakautumisen sukupuolen mukaan ja myöskään kannustaa sanaisia osallistumaan paremmin työmarkkinoihin. He voisivat osallistua siihen tehtävän koulutukseen ja että yhteisvastuu olisi myös perheen ja lastenhuollossa. Mitä riittyy palkkaan, siihen on aivan er- erityiskohta. Kohdassa neljä me olemme lähteneet toimenpiteitä, joissa historiallisesti tämä työ, eli tällä hetkellä työ, kotityö tehdään pääosin naisten toimesta. Emmekä mä haluat lähteä tätä, tätä lähteä takaamaan taloudellisesti ja sosiaalisesti. Se on tärkeää, että me pitää tuoda tämä sektori myös näkyväksi, mutta me haluamme myös toimenpiteitä, joilla vältetään syrjintä. Työllistettyjen naisten uralla eteminen yksityisellä sektorilla haluamme myös saada tämän direktiivin toimimaan, jolle voidaan taada jolla voidaan saada naiset myös johtakuntapaikkoihin, jos he voisivat olla edustuksia edustuksellisen työmarkkinoilla taloudellisessa poliittisessa päätöksentekorakenteissa. Ja me haluamme myös tukea niitä prosesseja, joka tukee sitä, että naiset olisivat enemmän edustettuina korkeissa päättävissä elimissä. Ja aivan viimeksi haluamme, meidän mielestämme on mahdollista voimaannuttaa naisten taloudellista voimaa, mutta me haluamme täytäntöä julkisen sosiaalipolitiikan toimia ja myös, myös julkisia lastenhoitopalveluja ja vanhempien ihmisten julkisia hoitopalveluja. Nämä ovat näitä rakenteellisia rakenteita, jotka vaikuttavat epätasa-arvoon. Me haluamme myös laajentaa myös sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia aspekteja, jotka voivat auttaa naisten taloudellisessa voimaanottamisessa yksityisellä ja julkisella sektorilla. Ja minä olen erittäin iloinen siitä, että olen saanut niin paljon tähän lisäpanostusta varjoesittelijöiltä ja muilta valiokunnan jäseniltä. Kiitos. Euh, pour le PPE... Kiitos EPPltä edustaja Riveiro. Chair, I will speak in... Kiitos. Puhun nyt englanniksi, koska olen Agnieszka Kolovskan tilaa tässä. En osaa hänen nimeään lausua, kun Agnieszka, kun hän se on. Hän haluaa pitää anteeksi siitä, että ei ole paikalla tänään. Hän pyysi minua esittelemään EPPn kannan naisten taloudellisessa voimattumisessa yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa ja sitten ne muutokset, mitä hän haluaisi tähän esittää. Naisten taloudellinen voimaannuttaminen on avainkysymys sekä naisille ja heidän hyvinvoinnilleen, samoin kuin kasvulle ja EUn talouden mukaanottavuudelle. Juuri nyt me näemme hyvin tärkeitä kehityskulkuja tällä alalla. YK naisten statuskomitean viimeisimmässä kokouksessa pidettiin naisten taloudellista voimanottamista globaalina haasteena. Ja sen vuoksi tarvitaan sekä lainsäädännöllisiä että ei-lainsäädännöllisiä ratkaisuja tällä alueella. Sen vuoksi Euroopan parlamentin ja EMPL-valiokunnan kanta naisten taloudellisesta voimaannuttamisesta asettaa selkeät tavoitteet ja osoittaa mitä on mahdollista saavuttaa EUn tasolla EPP haluaisi painottaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten taloudellisen voimaanottamisen etuja taloudelle ja yrityksille. On tärkeää osoittaa, että kyseessä ei ole mikään marginaalinen asia tai naisia koskeva haaste, vaan tässä on kysymys taloudellisesta tekijästä, jolla on mahdollisuus vahvistaa kasvua. Toiseksi varjoesittelijä haluaisi keskittyä liittyä olemassa olevien asetusten ja säännösten täytäntöönpanoon liittyen syrjintää vastustaviin toimiin työllisyydessä. Meillä on, me yleensä ehdotamme paljon uutta lainsäädäntöä, mutta ei edes paras lainsäädäntö ole avuksi, ellei sitä käytetä, käytetä koko sen potentiaalia. Ja varjoesittelijä haluaisi tuoda äh, esiin myös kotitaloustyöntekijöiden aseman ja joustavat äh, ratkaisut tässä ovat tärkeitä, että voidaan äh, huomioida esimerkiksi pimeä työ ja työ- ja perhe-elämän tasapaino. Varjoesittelijä on tehnyt yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijän kanssa varmistaakseen, että tässä lausunnossa keskitytään niihin mahdollisuuksiin ja positiivisiin ratkaisuihin, joilla voidaan vahvistaa naisten taloudellista voimaanuttamista. Kiitos. Sitten SND-ryhmästä. Kiitos. Minä edustan tänään Mia Petra Kumpula Natria. Hän ei päässyt tänään paikalle pyysi minua lukemaan hänen muistinpanonsa. Meille tärkeää on, että otetaan huomioon se, mitä maaliskuun tutkimuksessa sanotaan. Jos sukupuolten tasa-arvoa parannettaisiin, saataisiin 10,5 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä ja tämä myös lisäisi selkeästi bruttokansan tuotetta. Eli tämä osoittaa, kuinka tärkeitä naiset ovat työmarkkinoiden kannalta. On erittäin tärkeää saada molemmat vanhemmat, myös naiset mukaan työmarkkinoille. Tämä on työn ja perheen yhteensovittamista tärkeää, että, mutta jos ei ole päivähoitoa tai lastenhoitajia. Naiset eivät voi lähteä etsimään töitä kodin ulkopuolelta. Eli tämä työn ja perheelämän yhteensovittaminen on ensimmäinen asia, johon haluaisimme kiinnittää huomiota niin, että naiset voivat elää tasapainoista perheelämää ja äitiysloma pitäisi taata kaikille. Sitten toiseksi, jotta naiset saataisiin täysin työmarkkinoille, tarvitaan myös oikeanlaista koulutusta. Koulutuksen pitäisi olla usein jatkuvaa, tällaista elinikäistä koulutusta, digitaalialan lisäkoulutus on aivan keskeistä, jotta työpaikan voi ylipäätään nykymaailmassa löytää. Monissa työpaikoissa tarvitaan no- jonkinlaista digitaitoa, vaikkapa työaikojen sään kirjaamisessa tai muissa kysymyksissä. Eli meidän pitää pystyä toimimaan ja naisten pitää pystyä toimimaan kaikilla aloilla. Naisia tarvittaisiin lisää insinööri, tieteisiin, ylipäätään tieteisiin matemaattisille aloille, joita usein pidetään miehisinä aloina. Meidän pitää nopeasti pystyä muuttamaan ajattelutapaa. Myös opettaja pitää kouluttaa siinä, että he kannustavat nuoria naisia näkemään potentiaalia näillä aloilla. Sitten kolmanneksi puhuisin siitä, miten naiset eri tasoilla ja eri taustaisia naisia saadaan mukaan. Tunnustetaan pätevyydet, muodolliset epäviralliset pätevyydet. Tämä on uusilla työmarkkinoilla entistä tärkeämpää. Ihmiset tekevät paljon vapaaehtoistyötä, he oppivat paljon digialalla työtä tekemällä. Eli emme voi enää ajatella, että koulun penkillä istuminen olisi ainut tapa saada tietoja ja taitoja. Sitten neljäs asia, maahanmuuttaja- ja pakolaisnaiset. He tarvitsevat ohjausta siitä, miten he pääsevät työmarkkinoille. Meidän pitää tukea heitä tällä pitkällä ja kivisellä tiellä. Sitten vielä tasa-arvo työelämässä sitä olemme tavoitelleet jo vuosikymmenten ajan. Edelleen on palkkakuilu, eläkekuilu. Ne ovat valitettavan tuttuja edelleen naisille kaikissa Euroopan maissa. Meidän pitäisi pureutua näihin kysymyksiin avoimesti. EU voisi investoida laajasti tähän. En puhu pelkästään taloudellisesta tuesta, vaan pitäisi tukea naisyrittäjiä. Startup-vaiheessa pitäisi käyttää eri rahastoja, EFSIä, ESIRiä ja niin edelleen. Entistä vähemmän byrokraattisella tavalla. Kiitos. Kiitos ECRstä edustaja Gerike. Vielen Dank und ich danke auch für Kiitos. Kiitän tästä hienosta äh, aiheesta naisten taloudellinen voimaanottaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tasa-arvo on minulle hyvin vaarallinen käsite, koska onko olemassa tasa-arvoa? koska on kuitenkin olemassa hyvin selkeitä eroja naisten ja miesten välillä. Ja jos me emme huomioi niitä, niin silloin yhteiskunnassa me aina yksi ryhmä jää kaiken ulkopuolelle, nimittäin äidit. Äidit tekevät todella paljon ja sen näkee kuitenkin siinä, että heille ei makseta siitä. Esimerkiksi Saksassa monilla naisilla on hoitolapsia ja esimerkiksi vanhempienkin hoitamisesta saa palkkaa ja tätä, voidaan pitää, tätä korvausta voidaan pitää palkkauksena. Ja lasten tarhoissa on hoitajia ja sitten puhutaan äitiyslomasta, vanhempain lomasta. En ymmärrä tätä sanaa loma. Minulla on kotona vaimo ja seitsemän lasta. Jos meillä on loma, niin tämä loma on aika työteliäs ja meillä on aika paljon tekemistä. Niin. Tietenkin on iloinen lapsistaan, mutta jos katsoo vuosia taaksepäin ja katsoo filmejä, niin se muistelee, että olipa ihanaa aikaa. Äh, äitiysloma. Me vedämme tai teemme tässä erilaisia eh, vääriä vertauksia. Miehet ja naiset ja tämä kuilu, kuten sanotaan, eh, palkka, palkkakuilu on noin 20 prosenttia. Mutta kun katsotaan lapsettomia ja ikääntyviä, ja tässä täytyy jälleen tuoda äidit äh, etualalle, koska he kantavat äh, surman vastaan. Lapsettomat ja, äh, ja ikääntyneet, siinä tämä kuilu on 40 prosenttia. Tämä lisä 20 prosenttia on, siinä on puututtava. Ja toivon, että nyt kukaan, joku, jolla ei ole lapsia, sanoo, että no miksi sitä sitten hankit noin paljon lapsia. No, sehän nyt on kuitenkin perus lähtökohta olen kuullut vanhempia työpaikoilla, jälleen puhutaan äitiyslomasta ja sanotaan, että, että ne ovat vain lomalla ja niiden pitäisi mennä töihin. Monissa EU-maissa tuetaan vain sitä, että, että joku muu hoitaa sinun lapsiasi. Eli maksetaan siitä, mitä äideille tai vanhemmille ei makseta. Eli vanhemmilla pitäisi olla valinnan vaihtoehto niin, että äh, ihmiset voivat päättää, että saan tietyn summan rahaa ja voin jäädä kotilapseni kanssa tai maksan jollekin, että joku hoitaa minun lapsiani. Me tarvitsemme tällaisia perhekeskuksia, jotka äh, auttavat kaikissa tilanteissa, jotka ovat joustavia, yrityksiä, jotka ovat joustavia äh, vanhemmille Yrityksestä tulee silloin huomattavasti tuottavampi ja esimerkiksi työ, tyytyväisyys on suurempi. Ja minä olen kehittänyt tällaisen sanan ähm, mompreneur, niin äitejä, jotka tekevät äh, yrityksiä. Heillä on kaiken näköisiä velvoitteita, mutta samanaikaisesti äh, hän on äitiyden aikana äh, hän ei ole töissä ja silloin hänellä ei ole käytössä kaikkea sitä verkostoa, mitä hänellä töissä on. Ja hän menettää näitä kontakteja ja hänen pitää saada paljon enemmän kiinni, kun hän palaa takaisin, jos hän haluaa olla yritysjohtaja. Minä myös puhuisin tällaisen kasvatustuen puolesta. Ja silloin tämä palkkakuiluja, eläkekuilu olisi pienempi verrattuna lapsettomiin. Ja jos puhutaan samapalkkaisuudesta, joka suunnattaisiin myös vanhempiin. Kiitos. Kiitos kollega Selimovic Aldesta. Let me first think by Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää tai lausunnon valmistelija tästä lausuntoluonnoksesta. Se on hyvä lähtökohta töille. Uuden eurobarometrin mukaan 76 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että EU pitäisi puuttua eriarvoisuuteen naisten ja miesten välillä. Ja 91 prosenttia uskoo, että näin pitää tehdä, että yhteiskunnasta tulisi entistä oikeudenmukaisempi. Eli Euroopan kansalaiset todella pitävät tätä aihetta tärkeänä. On sanottava, että EU on päässyt askel, askel askeleelta parempaan suuntaan, mutta tätä vauhtia kestää kyllä iät ja ajat ennen kuin saadaan todellista tasa-arvoa aikaan. Esimerkiksi työllisyyden alalla edistys on ollut äärimmäisen hidasta. Ollaan kaukana tasa-arvosta, erityisesti aloilla kuten taloudellinen riippumus, osallistuminen työmarkkinoille, johtajuusasema, eläkeet ja niin edelleen. Pari esimerkkiä. Palkkakuilu on edelleen 17,4 prosenttia kautta EUn ja erot ovat jäsenvaltioiden välillä merkittäviä siinä, miten tämä lasketaan. Lasketaanpa se miten tahansa, niin eläkekuilu on järkyttävät 39 prosenttia. 39 prosenttia. 60 prosenttia korkeakouluvalmistuneista on nykyään 60 ja vain 5 prosenttia yritysjohtajista on naisia ja 24 prosenttia kuuluu johtokuntaan. Naiset tekevät kaksinkertaisen määrän miehiin verrattuna päivittäin palkatonta kotityötä. Taloudellisen riippumattomuuden tukeminen on äärimmäisen tärkeää EUn kansalaisille, jotta he voivat todella tehdä perusteltuja valintoja, pitää oman elämänsä omissa käsissään. Naiset hyödyttävät eri tavoin yhteiskuntaa. Tämä liittyy talouden kasvuun, talouden elvyttämiseen ja muuhunkin. Haluaisin tehdä ja esittää joitakin kommentteja tekstin parantamiseksi liberaalien näkökulmasta. Kohta kaksi pitäisi muotoilla kunnianhimoisemmin naisten hyvinvointi, vauraus on varsin tulkinnan varaista. Tasa-arvo naisten ja miesten välillä on asia, josta pitäisi puhua, koska se on periaatteena kirjattu perustamissopimuksiin. Sitten tähän pitäisi saada myönteisempi sanamuoto liittyen työmarkkinoiden joustavuuden mahdollisuuksiin. Sitten jäin kaipaamaan naisyrittäjien edessä olevia suurimpia haasteita, esimerkiksi pääsy rahoitukseen, koulutus, erilainen, erilaisten liiketoimintaverkostojen käyttö ja sitten perheen ja työelämän yhteensovittaminen ovat näitä asioita. Haluan vielä kiittää tästä hyvästä työstä. Jätämme joitakin tarkistuksia, jotka ovat äskeisten kommenttieni mukaisia, jotka tuovat liberaalien kannan esiin. Kiitos. Kiitos, Justin Vihreiden edustaja. Here substituting. Minä olen Monika Vannan vihreiden varjoesittelijän tilalla. Hän kiittää tästä lausunnosta ja sanoo, että olemme lähestymistavasta yleisesti ottaen samaa mieltä, mutta haluaisimme vahvistaa tiettyjä asioita, ottaen huomioon vihreiden kannan, Nimittäin se, että naisten taloudellinen voimaanottaminen on kulmakivi naisten aseman vahvistamiselle. Siksi me tulemme tekemään tarkistuksia, jossa, tuodaan, jossa painotetaan työ- ja perhe-elämän tasapainoa sekä äitiys- että isyyslomaa. koska tiedämme, että komissio tulee tekemään tästä asiasta ehdotuksen. Sitten täytyy muistaa myös, miten säästötoimet ovat äh, vaikuttaneet katastrofaalisesti naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen. Ja nämä säästötoimet ovat olleet dramaattisia. Haluaisimme myös painottaa julkisten palveluiden roolia. Nämä ovat ne ajatukset, joita me esitämme tarkistuksillamme. Merci pour ENF, euh, Monsieur Martin. Kiitos. Sitten edustaja Martin. Ihan lyhyesti. Te olette nyt antaneet vähän väljemmän kronometrin tässä äh, lauka- tai ripuhujille. Jos puhutaan naisten taloudellista voimattomuuttamisesta julkisella ja yksityisellä sektorilla, EU-ssa me olemme valitettavasti sitä mieltä, että 75-80 prosenttia naisista valitettavasti eivät valin, vain ole pakotettuja menemään töihin tässä kulutusyhteiskunnassa, koska valitettavasti tässä yhteiskunnassa pitää perheellä olla kaksi tulonlähdettä, jotta voi kelvollisesti pyörittää omaa kotitalouttaan. Mutta mikä on vieläkin pahempaa, 75-80 prosenttia naisista, en puhu siitä 20 prosentista, joka onnistuu hyvin ja mukavasti, siis heidän on pakko mennä työmarkkinoille, mutta heitä myös riistetään. Heitä riistetään, koska on kyse osa-aikatyöstä, nimenomaan suurissa mm, siivous puhdistusfirmoissa, jossa palkka on taso kurja, ehkä 700 euroa kuussa, vieläkin pahempaa he eivät itse voi rytmittää omaa elämäänsä. Heidän on pakko mennä töihin silloin, kun heille määrätään heitä. Suoraan sanoen riistetään ja maanantaimuna kerrotaan heille tulevan viikon työaikataulu. Miten he voivat tässä hoitaa omaa elämäänsä, perhettään, lapsiaan, lomiaan, se, siitä tulee täysin mahdotonta. Ja kaikki meidän tarkistuksemme ovat tämän ajatuskulun suuntaisia. Kiitos. Nyt olemme käyneet läpi eri esittelijät ja varjoesittelijät ja nyt ei enää anna puheenvuoroja. Muutama kollega on pyytänyt, Ribeiro ensinnäkin, siis kaksi minuuttia vain kullekin. Kiitos, eh, puhun Portugalia. Ihan lyhykäisesti muutama huomio tästä lausunnosta. kun katsotaan, miten työmarkkinat kehittyvät tässä lähitulevaisuudessa, tulee enemmän tekniikkaa, teknologiaa. Ja eh, esimerkiksi naisten tulisi päästä helpommin eh, opiskelemaan. Näin Portugalissa ei käy, muissa maissa kylläkin, mutta ei Portugalissa. Sen vuoksi meidän pitäisi nimenomaan eh, lähteä kouluttamaan lapsia ja erityisesti tyttöjä ja silloin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä varmasti voimme nähdä, että jos me emme tähän lähde, niin, niin palkkaerot tulevat vain kasvamaan. Äityysloma, työ, kodinhoito, nämä yhdistää. Öö, täytyy myös huomioida isät. Jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön myös isyyslomat, erityisesti isille. Ja että puoliset voivat keskenään itse päättää, kuka hoitaa lapsia. Koska ei pitäisi olla niin, että vain äidit hoitavat lapsia. Eli parempi tasapaino miesten ja naisten kesken mitä tulee vanhemmuusvelvoitteisiin. Kolmanneksi tarvitaan yhä enemmän joustavia työpaikkoja niin, että vanhemmat voivat helpommin huolehtia lapsistaan. Mutta ei se aina ole yksinkertaista yhdistää perhe- ja työelämä. Me tarvitsemme joustavuutta, tarvitsemme myös lisää lastenhoitopaikkoja. Niin, tämä on esimerkiksi iltapäiväkerhoja koulun jälkeen ja myös tällaista muuta toimintaa niin, että voidaan helpottaa vanhempia, koska eivät vanhemmat voi kello neljä lähteä työpaikaltaan ottamaan lapsia vastaan kello neljä koulun portilla. Ja sitten ei ainoastaan ole kysymys lastenhoidosta, vaan kysymys on myös ikääntyvien vanhempien hoidosta – Ja naiset tarvitsevat myös koulutusta, ja, jotka huolehtivat lastenhoidosta ja esimerkiksi ikääntyneiden vanhempien hoidosta. Ja heidän täytyy myös saada informaatiota heidän oikeuksistaan tällaisessa tilanteessa. Gutierrez Prieto pour deux minutes aussi, merci. Edustaja Gutierrez Prieto, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Uskoakseni on erittäin tärkeää, että puhumme tästä naisten taloudellisesta voimaannuttamisesta. Ensinnäkin täytyy muistaa, että välttämättä jatkaa arvokasvatusta. Puhutaan voimaannuttamisesta, mutta se tarkoittaa sitä, että olemme ehkä epäonnistuneet alkumetreillä tässä yhteiskunnassa luoda yhdenvertaiset mahdollisuudet miehille ja naisille kun puhutaan koko ajan siitä, että nuorten keskuudessa on nousemassa uusi machismi esiin ja nämä stereotypiat löyvät taas esille, niin sen takia meidän täytyy jatkaa korostamalla tätä taistelua, että me emme ole tarpeeksi puuttuneet syihin ja juuriin. Tässä tekstissä puhutaan sukupuolteen kohdistuvasta väkivallasta. Meidän täytyy myös puhua äh, niistä asioista, jotka tapahtuvat työelämässä. Meidän täytyy myös saada sieltä kaikki huono kitkettyä pois. Ja sehän on kaikki naisten taloudellista voimaanottamista vastaan ja totta kai meidän täytyy saada tilanne paremmaksi. On erittäin tärkeää, että me vahvistamme kaikkea sitä, joka liittyy työelämän ja yksityiselämän tasapainottamiseen, että voi vaihtaa aikatauluja, työaikatauluja. On paljon tutkimuksia, joissa sanotaan, että mm, jos on vähemmän työtunteja, niin silloin voidaan paremmin sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä miehille ja naisille, mutta se ei tietysti lisää tuottavuutta, eli taloudellisesti se ei ole hyvä, mutta me saamme ehkä kyllä paremman perheelämän ja paremman yhteiskunnan jos me lähdemme vähentämään mm, isyys- ja äitiyslomia, eihän tässä ole kyse lomasta, vaan kyse oikeudesta. Eli isä olisi myös vastuullinen hoitamaan ei lapsia ja että lapsilla on myös oikeus hoitaa vanhempiaan jossain kohtaa. Minä olen kuullut jana päivänä aika paljon järkyttäviä keskusteluja tästä aiheesta. Onko meillä siis tehtaita, joissa hoidetaan lapsia, mutta unohdamme, että meillä on kaksoisoikeus. Kyllä ei, vanhemmalla on myös oikeus hoitaa lapsia ja että lapsilla on oikeus tulla hoidetuksi omien vanhempiensa toimesta me, mitä eurooppalaista mallia me nyt haluamme tässä laajentaa, koska me olemme jo kauppaamassa sitä maa, muun maailman osiin. Jos puhutaan äitiyslomien mm, lyhentämisestä, tällä hetkellä ne ovat jo riittämättömiä. Se pitäisi olla sataprosenttisesti palkattua. Meidän pitäisi sisältyä siihen myös mahdollisuus isyyslomaan, että se olisi myös velvoittava ja ajallisesti ja palkallisesti riittävä. Minua huolestuttaa nämä nykyiset puutteet ne on otettu hyvin esiin tässä tekstissä, mutta minua huolestuttaa ne aukot tai puutteet digitaalisessa maailmassa. Emme ole kyenneet viimeisten vuosikymmenen aikana vähentämään kaikkia näitä epätasa-arvossa tai tasa-arvossa olevia aukkoja ja puutteita. Ja digitalisaation myötä ehkä voimme lisätä myös näitä palveluja, kun on kyse hoitopalveluista. Se voisi lisätä yhdenvertaisuutta, se voisi tulla, hyvä asia voisi tulla digitalisaatiosta. Kiitos puheenjohtaja siitä, että tässä on puhuttu kaksois, os, kaksoisasiasta. Pake, maahanmuuttajanaiset, pakolaisnaiset, maaseudulla olevat naiset, koska tässä on kyse kaksoissyrjinnästä. Se on ketju, joka pitäisi saada katkaistua. Ei tässä ole kyse vain pelkästään yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, myös taloudellisesta voimaannuttamisesta. Minut. Mahtaan kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin olemaan lyhyempi ja haluan kiittää esittelijää, valmistelijaa tästä loistavasta työstä. Ihan muutama ajatus. Minä itse olen nuori isä ja minä olin aika naivi silloin, kun, isäni, äh, kun lapseni, äh, lapseni syntyi. Minä pyysin isyyslomaa, että olen sanottu, että meille mepeille ei ole sitä olemassa. Jos on joku valittu poliittinen henkilö, niin kyllä äh, silloin pitäisi soveltaa sitä itseään, sitä mitä vaatii muille. Kyllä tämä nyt on aika tärkeä asia mm. Me puhumme naisten taloudellisesta voimannuttamisesta, mutta ei puhuta kulttuurillisesta ja poliittisesta voimannuttamisesta. Tabuja pitää rikkoa ja se tapahtuu koulutuksen ja kasvatuksen avulla. Tämä kysymys on osettu esille silloin, kun ihminen työllistetään. Voitteko te sovittaa yhteen ammatillisen ja yksityiselämän silloin, kun mies on työpaikkahaastattelussa, niin ei että häneltä kysytä koskaan tätä, mutta lähes aina kysytään tämä sama kysymys, kun nainen on työpaikkahaastattelussa. Miksi? Miksi tämä on aika mieletöntä? Öö, eikä sitä aina perustella, minkä takia, jos puhutaan esimerkiksi epätyyppisistä työajoista, kokousajoista, eli työpäivä voi tulla kaksinkertaiseksi. Tämä tietysti liittyy taloussektoreista, joissa pyydetään yhä enemmän joustavuutta, mutta kuitenkin se evätään sosiaalisessa elämässä. Miten me voimme olla tehokkaita, kilpailukykyisiä, eh, jos meillä on esimerkiksi 18 tunnin kokouksia? Onko tämä nyt järkevää, onko se hyödyllistä, onko siinä mitään mieltä myöskään yrittäjämaailmassa? maailman vinkkelistä. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää voimakkaasti painottaa meidän pitää painottaa voimakkaasti sitä, että ei ole olemassa naisten taloudellista voimaannuttamista, jos ei ole myöskään naisten sosiaali- yhteiskunnallista ja kulttuurillista voimaannuttamista ja vapautumista. Äh, Viimeinen puheenvuoro sitten Rova Gonzales Penakselle, kaksi minuuttia maksimissaan, olkaa hyvä. Sí, perdón. Eh, bueno, muchas gracias a... Kiitos paljon kaikille kaikista, mitä olette antaneet lisää tähän. Se on ihan hyvä, että kaikki tämä lisä on mennyt, on ollut samansuuntaista ja se tulee suuresti helpottamaan eh, lausunnon valmistelussa ihan muutamia elementtejä, kun puhutaan luvuista, niiden vakavuudesta. Kaikkihan me olemme samaa mieltä tästä, tajuamme sen. On myös tuotu esille eh, EPP-ryhmältä e, muun muassa kuinka tärkeää on painottaa, mitä tällä naisten lisääntulo tulo työmarkkinoille, miten se vahvistaa taloutta ja miten se vahvistaa myös yritys maailmantaloutta. Se on erittäin tärkeää, jos me ajattelemme, että painotamme enemmän näitä hoitopalveluja, koska se voisi myös vaikuttaa miljoonien ihmisten työllisyyteen Euroopassa. Myös sitten jos otetaan kotitaloustyöntekijät, kotona hoitotyötä tekevät tai muuta työtä tekevät, sekin pitäisi tulla näkyvimmin esille myös peruselementit, esimerkiksi koulutuskasvatus, tasa-arvoon. Se tarkoittaa tänä päivänä sitä, että sen pitäisi olla myös ennaltaehkäisevää. On paljon työ- ja kas- työelämäsektoreita ja kasvatus- koulutussektoreita, jotka ovat hyvin miesvoittoisia, ne eivät ole. Ja nämä naisvaltaiset alat eivät ehkä ole niin näkyviä. Tähänkin täytyisi puuttua. Mitä sitten tulee hoitopalveluihin, hoitoihin, joita toteutetaan kotona, ovat ne palkallisia tai ei, niin sekin täytyy ottaa esille. En tiedä, kutsuisinko sitä nimellä mm, kasvatuspalkka tai hoitopalkka, hoitoalasta annettava palkka, mutta meidän pitäisi pystyä takaamaan se, että kaikilla olisi oikeus hoitaa lapsiaan tai saada lapsensa hoidetuksi ja että lapset, lapsilla on myös oikeus tulla ö, hoidetuksi, että yhteisvastuu myös pelaisi tässä, ettei se olisi aina valitettavasti aina äitien harteilla. Myös isätkin haluavat ja voisivat osallistua tähän ja korostaa sitä, kuinka tämä on julkisten palvelujen rooli, niin kuin vihreät toivat sen esille se erittäin sitä ei ole riittävästi otettu valitettavasti huomioon viime vuosien säästöpolitiikassa. Minä olen kirjannut myös muita kommentteja ylös, kun tulen ottamaan ne esille tulevissa kokouksissa. Sillä tavalla voin konkretisoida paremmin tätä työtä. Niin kiitos paljon vielä kaikille. Je vous remercie. Je... Kiitos. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. 28, kohta kahdeksan legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajia suojelemiksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä. Ja toimivaltainen valiokunta on tässä juuri valiokunta ja annan tästä välittömästi puheenvuoron edustaja David Kasalle, joka ja myös, anteeksi, Sofia Riverolle, joka tässä edustaa David Kazaa. Kiitos, koska korvan David Kasa puhun englantia. Lausuntoluonnoksen tavoitteena on antaa valiokuntamme panos juurivaliokunnalle, kun käsitellään legitiimejä toimeja yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelmiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellista tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä. Korruptiota sekä julkisesti että yksityisellä sektorilla on liian paljon edelleen ja David Kasan mielestä meidän pitää muuttaa sitä, miten suhtaudumme väärinkäytösten paljastajiin ennakkovaroitusmekanismi voi edesauttaa korruption puuttumiseen ja voimme myös jatkaa näin valtiontason valvontaa ja lisätä tilivelvollisuutta. Vuonna 2014 eurobarometritilasto osoitti, että yksi kolmesta kansalaisesta totesi, että se, että ei suojeltu väärinkäytösten paljasta ja esti heidän toimintansa. Ja siksi me tarvitsemme suojatoimia sellaisille henkilöille, jotka havaitsevat rikkomuksia. Meidän pitää estää heitä vääränlaisilta toimilta, esimerkiksi että estetään heidän uralla etenemisensä tai muunlaiset syrjäännettämiskeinot. Tämä on tärkeä keino, joka, e, tämä on tärkeä se, joka usein estää ihmisiä tuomasta tietoja esille. Ja nämä toimet korruption osalta on tunnustettu kaikissa suurimmissa kansainvälisissä elimissä. Jossakin jäsenvaltioissa tietojen paljastajia liittyvä lainsäädäntö ei ole vielä lainkaan. Tämä on, tämä korruptio on yksi suurimpia ongelmia, joita on kautta maailman. Tämä näkyy kaikkialla. Ja tämä ongelma liittyy tuli esille esimerkiksi Panama-paperien tapauksessa. Tämä estää useilla aloilla osallistavaa talouskasvua, Ja se, että lainsäädäntö ei toimi, voi johtaa siihen, että työolot heikkenevät muun muassa. David Kasa on sitä mieltä, että pitää muistaa, että aina väärinkäytösten paljasteet eivät toimi hyvässä uskossa, ja silloin jos paljastetut tiedot eivät ole todenmukaisia, pitää myös lähteä toimiin. Ja nyt sitten varjoesittelijät, pyydän, että puhutte vain kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Herra Balas pyytää anteeksi, että ei ole paikka. Hän kiittää kasaa ehdotuksista, koska väärinkäytösten, pal- väärinkäytösten paljastajilla on ollut tärkeä rooli monissa skandaaleissa, jotka liittyvät korruptioon tai esimerkiksi monikansallisten yritysten veronkiertoon tai taloudellisten yhtymien lain, eurooppalaisen lain väärinkäyttöön. tämä on hyvä keino antaa selkeä signaali komissiolle siitä, että saadaan aikaan oikeudellinen puitteisto jolla tarjotaan tiettyä suojelua väärinkäytösten paljastajille heidän työpaikkansa suojaamiseksi. Monet kansalaisjärjestöt ovat ottaneet jo käyttöön erilaisia toimenpiteitä, joita voitaisiin käyttää myös Euroopan tasolla, kun halutaan suojella väärinkäytösten paljastajia. Ja haluan tässä painottaa muutamia asioita. Kuten esittelijä jo sanoi, Pitäisi varmistaa työpaikoilla kaiken, näiden henkilöiden suojelu kaikenlaisista kiusaamisesta ja muusta. Ja sen lisäksi väärinkäytösten paljastien identiteetti on suojattava. Niin kauan että voidaan äh, todistaa tiedot oikeaksi ja tämä myös äh, väärinkäytösten paljastajien perheiden, perheitä täytyy suojella. Sen lisäksi pitäisi löytää myös keinot äh, työpaikoille siitä, miten raportoida väärinkäytöksistä, samoin myös viranomaisille. Meillä, meillä pitäisi olla eurooppalainen riippumaton elin, joka sitten voisi tutkia näitä tietoja, joita potentiaalinen väärinkäytösten paljastaja on paljastanut. Euroopan oikeusasiamies voisi myös ottaa tässä osalleen tietyn vastuun. Kiitos. Je n'ai personne pour ICR, ni pour... Kiitos. ECRstä ja Aldesta ei ole ketään. Siirrymme Guehen edustaja Boilan. Deux minutes. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta saada puhua tästä tärkeästä aiheesta. Väärinkäytösten paljastajat ovat ehkä tehokkain keino puuttua säännönvastaisuuksiin korruptioon. Esimerkiksi se on tullut esille tätä kautta tai jopa lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on saanut sijaa mediassa tätä kautta. Vuonna 2016 analysoitiin yli 2000 tapausta ja näistä hyvin merkittävä osa paljastui väärinkäytösten paljastajien toimesta. Irlannissa tietääkseni ainakin kolme tutkintavaliokuntaa toimii nyt väärinkäytösten paljastajien toimien ansiosta. Yksi niistä on äärimmäisen hämmentävä. Tämä liittyy seksuaalisen siis hyväksikäyttöön lapsien tapauksessa tässä mukana. tässä todella pyrittiin tuhoamaan tämän väärinkäytösten paljastajan elämä järkyttävällä tavalla. Meidän täytyy taata se, että mietinnön ehdotukset ovat sellaisia, että ne todella takaavat niiden aseman, jotka rohkeasti tuovat esille tällaisia lain väärinkäytöksiä ja rikkomuksia. Väärinkäytösten paljastaminen on aivan keskeistä sekä julkisen että yksityisen alan toiminnan koskemattomuudessa. Ja täytyy muistaa, että nämä henkilöt ottavat valtavan riskin, jolla on, voi olla henkilökohtaisia seurauksia. Meidän pitää yhteiskuntana tukea väärinkäytösten paljastajia ja näin on myös tunnustettu kansainvälisissä järjestöissä, joihin suurin osa eu jäsenvaltioista kuuluu. Aivan hiljattain YK hyväksyi väärinkäytösten paljastajia koskevan päivitetyn säännöstön, jolla halutaan tehostaa heidän asemansa. EUn asema tässä asiassa on usein riittämätön. Näille henkilöille tarjotun suojan taso myös on riittämätön. Meidän täytyy muistaa toki toissijaisuusperiaate, mutta on katsottava sekä EUn sisäisiä parhaita käytänteitä että käytänteitä kautta maailman. Täytyy toimia niin, että ihmiset uskaltavat tuoda tällaisia väärinkäytöksiä esille. Meidän täytyy edistää sellaista kulttuuria, jossa ihmiset todella kokevat voivansa puuttua väärinkäytöksiin ilman, että joutuvat sitten itse hankalan asemaan ja puheenjohtaja haluaa keskeyttää. On yhtä tärkeää, että väärinkäytöksien paljastajien suhtaudutaan julkisuudessa ja mediassa myönteisellä tavalla. Eh, pour les, les verts, Madame Thierry. Vihreiden edustaja, olkaa hyvä. Edustaja Rinkke. Try my best. Thank Teen parhaani. Kiitos herra Kasalle Ehkä voitte lähettää kaiken tämän tiedon hänelle. Tämä on hyvä asia puhua tästä aiheesta. Väärinkäytösten paljastajat äh, ovat saaneet jonkun verran tilaa julkisessa keskustelussa, mutta useimmiten me puhumme vain näistä suurista tapauksista, kansainvälisistä tapauksista. Mutta väärinkäytösten paljastaminen on tärkeää myös pienemmällä, äh, alemmalla tasolla, kun puhutaan esimerkiksi petoksista tai pimeästä työstä tai laittomista toimista yrityksissä. Joten on tärkeää, että teemme juuri nyt tämän lausunnon. On monta asiaa, jotka ovat tärkeitä meidän ryhmällemme. Ensinnäkin se, että suojelu toimien pitäisi koskea sekä julkisia että yksityisiä sektoreita, eli yritysten olisi pakko noudattaa tätä. Ja toinen asia, koska usein kun me puhumme väärinkäytösten paljastamisesta, puhumme laittomista toimista, mutta tähän pitäisi myös ottaa mukaan väärinkäytökset esimerkiksi yrityksissä. Ja kolmas asia, väärinkäytösten paljastajien ja perheiden suojelu sekä mahdolliset sanktiot niille, jotka tätä vastaan rikkovat. Ja sen lisäksi jäsenvaltioita täytyy kehottaa tekemään hyvää lainsäädäntöä, jotta voidaan suojella väärinkäytösten paljastajia. Mutta EU-lainsäädäntökin voi jo tarjota hyvät mahdollisuudet väärinkäytösten paljastajien suojeluun. Me esimerkiksi puhuimme viimeksi tässä valiokunnassa pimeän työn alustasta. Siinä voitaisiin huomioon myös se väärinkäytösten paljastajien suojelu se pitäisi ottaa huomioon lainsäädännössä, kun me puhumme lähetetyistä työntekijöistä, sosiaalipolitiikan koordinoinnista, yms, yms, yms. Kiitos. Merci pour, euh, Kiitos. Edustaja Martin, NF-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja teidän ajankäytöllenne. Minä sanoin, että me tuemme tätä lausuntoa. Mais je ne suis pas sûr que ça va arranger. Kiitos. En tiedä, auttaako tämä nyt minun aikataulutustani mitenkään sen enempää, mutta kiitos kuitenkin. Ruorivero, edustaja, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei kommentoitavaa. No niin, sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, mutta ilmeisesti esittelijä ei kai ole vielä tullut paikalle. Eli viiden minuutin tauko, toivottavasti ei enempää, kun odotamme, että esittelijä tulee paikalle, koska tämä oli tarkoitus aloittaa kello 11. Mutta hän on ilmoittanut tulostaan tänne aivan piakkoin. Mutta älkää lähtekö, jotta voimme sitten jatkaa heti. Kiitos. Okay, je vous propose de... Ehdotan, että jatkamme kokoustyöskentelyä. Meillä on kuitenkin esittelijän poissaolo yhä ongelmana. Sain kuulla, että se liittyy lentoliikenneongelmaan. Voi olla mahdollista, että hän ei tule laisinkaan. Ehdotan, että työskentelemme vähän eri tavalla kuin oli suunniteltu, eli aloitamme komission edustajan ensin ja sitten käymme keskustelun siitä sen jälkeen, eli tästä samaisesta kohdasta, joka liittyy Euroopan tilastoihin ja yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja talouksia koskeville Euroopan tilastolle. Tässä on kyse yhteisten puitteiden vahvistamisesta ja otannoista. Annan komission edustajalle puheenvuoron ja kiitän jo etukäteen siitä, että hän on näin joustava tässä tapauksessa. Uh, uh, chairman, uh, good morning. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Liittyen ehdotukseemme, jotka koskevat eurooppalaisia tilastoja, otanoilla kerättyjä yksilötason tietoja, niin kertoisin hieman asetuksen yleisestä kontekstista. Kaikki tiedämme, että oikea-aikaiset ja luotettavat tilastot ovat EUn yhteyksissä politiikan teossa äärimmäisen tärkeitä. Tämä liittyy ohjausjaksoon, sosiaaliseen agendaan, mutta myös tyydyttää näin tutkijoiden ja muiden käyttäjien tarpeita. Näitä tietoja tarvitaan politiikkoihin, jotka koskevat yhteiskunnallista tilannetta ja talouspolitiikkojen kehityksen vaikutuksia jäsenvaltioihin ja eri alueisiin jäsenvaltioissa. Kasvu ja työpaikat, työllisyyden saatavuus, köyhyys, syrjäytyminen, eriarvoisuus, sosiaalinen suojelu, sukupuolten tasa-arvo, eri alakategoriat, kuten käyvät työ, työntekijät ja käyvät köyhät, ovat asia, asioita, joihin tarvitaan täsmällistä tilastotietoa. Ja tiedostamme sen, että pitää saada tietoa uusista ja nopeasti muuttuvista politiikka-aloista, samalla kun muistetaan, että talousresurssit ovat varsin rajalliset. Ja jotta tällaisia laadukkaita yhteiskunnallisia tilastoja saataisiin, olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten tilastokeskusten kanssa vuosien ajan, jotta yhteiskuntatilastotietomme voitaisiin ajanmukaistaa. Puiteasetus, joka teillä on edessänne, on nyt näiden yhteisten ponnistusten tulos yhteistyöstä jäsenvaltioiden tilastokeskusten kanssa. Komissio uskoo, että kun asetus astuu voimaan, se todella edesauttaa siinä, että tilastotiedoista saadaan nykyaikaisia ja että tilastotiedon laatu on parempaa ja tätä kautta myös politiikan teko voi olla parempaa. Se, mitä tällä, tällä asetuksella pyritään tekemään on, että yksinkertaistetaan seitsemää eri tiedon keruu puitteistoa. Ajatuksena on myös standardoida tiedonkeruun välineet ja samalla pyritään saamaan tietoa uusista ilmiöistä. Jos katsotaan esimerkiksi taitoja työmarkkinoilla, ei riitä, että meillä on tietoa vain tietyistä tutkimuksista, vaan meillä pitää olla erityisesti työmarkkina- ja työvoimatutkimuksia. Tämä on esimerkki moniulotteisista aihekokonaisuuksista. Totta kai tunnustamme täysin kustannukset ja taakan, joka tästä voi koitua. Joten olemme pyrkineet pureutumaan tähän asetuksessa käyttämällä uudenaikaisia tiedonkeruu välineitä, jotka ovat internetpohjaisia, modernisoimalla ja käyttämällä isoa dataa ja mallintamista. Ja katsomme esimerkiksi otantojen kokoa, tiedon välittämispäivämääriä ja tiedon keruajankohtia ja niin edelleen. Meillä on myös varainhoitosäännös, jonka avulla kansalliset tilastokeskukset voivat todella täytäntöönpanna tämän asetuksen säädöksiä. Jos katsotaan sitten asetuksen tarkempia tavoitteita, me haluamme entistä oikea-aikaisempaa tietoa ja että tilastotiedon määräajat vastaavat politiikan teon. Esimerkiksi taloudellisen ohjausjakson määräaikoja. Jos meillä on vaikka viitevuosi N ja sen jälkeen sitten tietoa katsotaan kahden vuoden jälkeen. Tämä on aivan liian myöhään esimerkiksi ohjausjakson näkökulmasta ja tähän pureudutaan tässä asetuksessa. Sitten tiedon käyttö kautta EUn. Se on asia, jota halutaan myös parantaa, jotta todella saadaan oikeanlaista politiikkaa ja kohdellaan jäsenvaltioita oikeudenmukaisella tavalla. Joustavuus on toinen tärkeä asia tähän liittyen. Ja kuten sanoin aikaisemmin, olemme saaneet entistä enemmän tietopyyntöjä ja prioriteetit muuttuvat. Meidän pitää kyetä olemaan joustavia niin, että voidaan todella tarjota tarvittavaa tietoa ja dataa. Joustavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voimme mitata uusia ilmiöitä ja tällaiset uudet ilmiöt tänä päivänä, niitä on lukuisia. Yksi koskee esimerkiksi työntekijää ja itsenäistä työntekijää. Meillä voi olla itsenäinen työntekijä, joka tekee nopean työtehtävän yhdelle asiakkaalle ja tästä syntyy riippuvuussuhde. Meidän täytyy antaa tietoa uudenlaisista työmalleista, nollatuntisopimuksista tai sopimuksista, joissa on hyvin vähän tunteja. on välttämätöntä kerätä tilastotietoa uusista ilmiöistä. Sama pätee tarpeeseen ja velvoitteeseen hoitaa vanhuksia, kun otetaan huomioon se, että elinjän odote pitenee. Yleisesti ottaen ikäihmisten terveys on ilmiö, jota pitää pystyä mittaamaan. Samoin on tehtävä eri väestöalaryhmien osalta. Esimerkiksi vammaisten osalta, maahanmuuttajien osalta ja niin edelleen. Kotouttaminen eri alueille, aloille, esimerkiksi työmarkkinoille, on tärkeää. Ja tämä on entistä tärkeämpää, kun otetaan hiljattaiset kehityskulut huomioon. Tämä merkitsee sitä, että meidän on luotava täysin uudenlainen tilastollinen pohja, joka mukautuu tähän tilanteeseen ja pystyy mittaamaan ilmiötä ja myös pidemmällä aikavälillä näin tekemään. Tämä luo tilanteen, jossa emme voi luoda tällaista tilastollista pohjaa olemassa olevan lainsäädännön pohjalta. Tämä on tärkeää muistaa. Täytyy pitää mielessä eri muuttajat, muuttujat, joiden kautta näitä uusia ilmiöitä voidaan mitata. Sitten vielä muutama sana muuttujista. Näistä on keskusteltu hyvin vilkkaasti neuvoston työryhmässä. Meillä on asetuksessa neljä eri tasoa. Ensinnäkin voidaan katsoa vaikkapa elinoloja tai työmarkkinoita, domain. Sitten jokaisen Sitten äh, topic, aihealue, jossa katsotaan elinoloja mukaan lukien köyhyys, asumisolot ja niin edelleen. Sitten asetuksen kolmas taso on yksityiskohtaisempi asiakokonaisuus, Tämä löytyy liitteestä, jos haluatte sitä katsoa. Tässä peräänkuulutamme lainsäätäjiltä täsmällisten asiakokonaisuuksien hahmottamista, jota tarvitaan, jota tarvitaan tietoa politiikan teossa. Meistä tämä on oikea taso. Ja siksi pyydämmekin, että lainsäätäjä pureutuu tähän ja luomaan sille puitteet niin, että voidaan todella määrittää se, missä puitteissa, missä olosuhteissa nämä asiat voivat kehittyä. Tähän olemme ottaneet tai ajatelleet delegoituja säädöksiä. Tässä katsotaan prosenttiosuuksia, jotta voidaan rajoittaa kustannuksia ja taakkaa, jota tällaiseen kehitykseen liittyy. Ja tässä täytyy ottaa huomioon muuttuvat olosuhteet politiikassa ja muualla. Sitten neljäs taso, niin kutsutut muuttujat. Muuttujien rooli on sekin sellainen, että kun aihekokonaisuus on havaittu, identifioitu, niin silloin asiantuntijat katsovat, miten todella politiikatekijät voivat mitata asioiden kulkua. Kaksi muuttujaa voivat määrällisesti näyttää samoilta, yksi ja yksi, mutta toisella muuttujalla voidaan viitata yhteen, kahteen tai kymmenenkin kysymykseen. Ja siksi kaksi muuttujaa eivät välttämättä seurastensa osalta vastaa toisiaan. Ja tämä taas vaikuttaa siihen, miten tämä vaikuttaa vastaajan. Sitten eri tiheydet. Yksi muuttuja saattaa toistua puolen vuoden välein, vuoden välein tai kahdeksan vuoden välein. Eli tässäkin jälleen kerran muuttujen välillä on eroja. Ja vielä lopuksi on tehtävä ero teknisten muuttujien ja muiden muuttujien välillä. Tekniset muuttujat ovat sellaisia, joiden kohdalla meidän ei tarvitse kääntyä vastaajan puoleen. Esimerkiksi haastattelupäivä, haastatteluun tyyppi, onko se fyysinen haastattelu vai tietokoneavusteinen tai kenties internetpohjainen haastattelu – Eli siihen liittyy muuttuja, mutta emme kerää niitä. Ja tämä merkitsee sitä, että ei ole tarpeen lyödä lukkoon asetuksessa muuttujien määrää tai lähteä niitä millään muuta rajoittamaan. Meistä tämä pitäisi jättää asiantuntijoiden keskusteltavaksi ja löytää näin kaikkein edustavimmat muuttujat. Se, että luota, lyötäisiin lukkoon muuttujen määrä. Tämä olisi tämän asetuksen hengen vastainen, koska tässähän halutaan joustavalla tavalla puuttua uudenlaisiin ilmiöihin, kuten alussa sanoin. Eli tässä joustavuus on merkittävä asia. Meistä oikea taso on se, että katsomme asiakokonaisuuksia yksityiskohtaisesti, joilta haluamme sitten peräänkuuluttaa lainsäätäjiltä muutoksia politiikan tekoon. Ja nämä yksityiskohtaiset asiakokonaisuudet löytyvät asetuksesta. Nyt sitten ennen kuin siirryn tehtyihin suurimpiin muutoksiin, muutos ehdotuksiin. Kertoisin lyhyesti joistakin kysymyksistä, joista tilastotyöryhmässä neuvostossa keskustellaan. Mainitsin jo monia asetuksen tavoitteita. Ensinnäkin oikea-aikaisuus. Se on aivan keskeistä. Jos haluamme yhdistää sosiaaliset tilastot, yhteiskuntatilastot muihin merkittäviin tekijöihin, kuten Euroopan taloudellisen ohjausjaksoon, nyt todella voidaan mitata talouspolitiikan seurauksia, vaikutuksia. Meidän täytyy toimia oikeu, oikean, oikea-aikaisesti. Useat jäsenvaltiot ovat todenneet, että oikea-aikaisuus tai aika rajat tässä asetuksessa ovat liian kunnianhimoisia. Meillä oli tutkimus, joka koski elinoloja ja sen perusteella eh-, ehdotamme, että tiedot viiden vuodelta N, jotka kerätään N vuonna plus yksi, saataisiin sitten N plus yksi vuoden lopussa käyttöön. Tämä olisi ajallisesti hyödyllisempää ohjausjakson osalta, mutta tämä on ongelmallista monissa jäsenvaltioissa. Toiseksi joustavuus. Siitä juuri puhuinkin, ja se on todella tämän asetuksen keskiössä. Jos haluamme todella pystyä puuttumaan uusiin ilmiöihin ja voimakkaasti ja nopeasti vastaamaan näihin muutoksiin poliittisella ja päätöksentekotasolla, niin silloin joustavuutta tarvitaan. joustavuuden määrä kuitenkin aiheuttaa monille jäsenvaltioille vaikeuksia. Erityisesti, kuten aikaisemmin sanoin, me uskomme, että oikea taso lainsäädännössä ovat nämä yksityiskohtaiset asiakokonaisuudet, eivätkä muuttujat. Emme saisi suhtautua liian rajoittavalla tavalla tai tiukasti näihin muuttujiin. Niistä asiantuntijoiden pitäisi puhua niin, että he ottavat huomioon eri kysymykset. Sitten otetaanko tähän asetuksen mukaan kotitaloudet, niihin liittyvät tutkimukset ja muut tämän tyyppiset. Tilastotieteilijöille halutaan antaa kylliksi aikaa tehdä yhteistyötä, jotta nämä kaksi eri tutkimusta voidaan uudistaa. Pitäisi katsoa suuren, suurten tietokokonaisuuksien hallinnointia ja pystyä dramaattisesti laskemaan tutkimusten kustannuksia. Puhutaan kymmenen vuoden aikajaksosta ennen kuin tätä asetusta – lähdettäisiin soveltamaan kotitaloustutkimuksiin ja muihin tutkimuksiin. Sitten neljänneksi. Tulo, tuloja koskevat ja kotitalous tutkimuksia koskevat paneelit. Tässä puhutaan neljän vuoden aikajakson pidentämisestä kuuteen vuoteen. Voitaisiin paremmin seurata sitä, miten yksilöt pääsevät ulos köyhyydestä. Viittasin aikaisemmin työtä tekevien köyhien asiaan. Sitten vertailukelpoisuus viidenneksi. Yleisesti Meillä on tällainen output-lähestymistapa, jonka avulla sitten katsomme vertailukelpoisuutta. Meillä on samat määritelmät, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa. Ja näin saadaan jonkinlaista tietojen vertailukelpoisuutta. Tämä liittyy erityisesti tiettyihin aloihin, työllisyyteen, työttömyystuloksiin. Tietyt kysymykset voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla tiettyihin indikaattoreihin, kuten työttömyysasteeseen. Näistä kysymyksistä olemme työryhmässämme keskustelleet. Olemme nähneet myös mietintöluonnoksen, jonka olette ystävällisesti laatineet. Haluamme tietenkin kiittää esittelijää ja kaikkia muita parlamentin jäseniä, jotka ovat työstäneet tarkistuksia. Me tulkitsimme niiden tukevan merkittävällä tavalla aikaisemmin mainitsemiani tavoitteita, erityisesti juuri joustavuutta, oikea-aikaisuutta ja vertailukelpoisuutta. Näemme spesifimpiäkin tarkistuksia. Voisin puheenjohtaja käydä niitä läpi ja kertoa, miten komissio niihin suhtautuu, ellette sitten halua toimia toisin. Thank you very much. Kiitoksia. Je vous remercie pour... Kiitos paljon tästä hyvin kattavasta esityksestä, jos meillä on aikaa kaikkiin. Jos meillä on aikaa, niin voimme antaa vielä lopuksi teille puheenvuoron minä nyt ensi alkuun kerron teille, että sain viestin esittelijältä. Hän pyytää anteeksi poissaoloaan. Se on täysin riippumatonta hänen omasta tahdostaan. Hän kertoo viestissään, että on pidetty kaksi kokousta varjoesittelijöiden kesken. Ja hän korostaa, että keskustelut olivat rakentavia ja että mahdollisia väyliä hahmoteltu ja niihin on jo sitouduttu näissä kokouksissa. Hän kiittää aivan erityisesti varjoesittelijöitä ja komissiota saamastaan avusta monissa kohdissa, nimenomaan teknisissä kohdissa. No niin, nyt voin antaa puheenvuorot. Seuraaville henkilöille EPPstä oli ketään, eli SD-ryhmästä. Agnes Jenkerys, olkaa hyvä. Thank you. And uh, uh speaking on behalf of Mr. Perinsky, we will... Puun puolesta hänelle liioin paikalla. Jos hän olisi ollut paikalla, hän olisi kiittänyt äh, esittelijää rakentavasta lähestymistavasta. Ehkä nyt äh, pitäisi kertoa hieman näistä tarkistuksista, joita SND on tehnyt. Ensimmäinen tavoite on se, että tämä uudistettu sosiaalitilastojärjestelmä parantaisi ja vahvistaisi poliittisten tavoitteiden asettamista tai päätöksen tekemistä. Sillä on varmistettava, selkeys, uuden puitedirektiivin ja nykyisen asetuksen yhteensopivuus. Koska se tulee olemaan voimassa niiden tutkimusten osalta, joita tämä uusi lainsäädäntö ei kata. Kolmanneksi haluaisimme määritellä pää, määritelmät, esimerkiksi mikä on kotitalouden määritelmä. Neljänneksi haluaisimme tämän työvoima tunnuksen vahvistaa. Eurostatin mukaan työmarkkinat tilastoissa mitataan yksilöiden, kotitalouksien ja yritysten osuutta työmarkkinoissa. Joten työmarkkinatutkimus on kattavampi ja kattaa silloin myös yritystutkimukset. Mutta tässä nykyisessä asetuksessa viitataan vain kotitalouksiin. Ja ei yrityksiä, kuten joiden osan kappaleessa 11 sanotaan. Ja sen vuoksi työvoimat tulisi kattaa sanalla työmarkkinat. Viidenneksi Haluamme tarkistuksellamme myös selkeyttää artiklaa 3. jotta ymmärrettäisiin paremmin, mitä liitteessä yksi sanotaan. Ja lopuksi pitkälle menevä uudistus tuo mukanaan joustavuutta niin, että voidaan reagoida sosiaalisiin muutoksiin ja me pyydämme, että komissio varmistaa myös tarvittavaa taloudellista tukea jäsenvaltioille silloin, kun se on tarpeen, jotta voidaan täytäntöön panna tämä uusi asetus. Ja lopuksi vielä SND tukee esittelijän tarkistusta jossa ehdotetaan delegoituja säädöksiä täytäntöönpanosäädösten sijaan, koska silloin parlamentti pystyisi valvomaan puitedirektiivin täytäntöönpanoa. Kiitos. Merci. maintenant pour... Kiitos ECRstä. Edustaja Trebesius, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Edellisessä keskustelussa tässä valiokunnassa sanoin jo, että minä ja minun ryhmäni ECR – tukee pitkälti komission esitystä. Minulla on hyvin pieniä tarkistuksia, kustannusten nousuja, tietojen luotettavuutta liittyen. ECR on ollut mukana. Ja olemme tyytyväisiä komission työhön. Me haluamme eurooppalaistain selkeitä ja verrat, tai vertailtavissa olevia tilastoja joka antaa sitten esimerkiksi politiikassa hyvän työperustan. Ikävä kyllä, monet näistä tarkistuksista ovat kuitenkin hyvin poliittisesti värjääntyneitä. Ja kysymys ei ole neutraalista tilastoista, vaan kunkin nykyisen poliittisen tavoitteen toteuttamisesta, esimerkiksi sukupuolitasa-arvoina ja muuta, jotka minusta eivät kuulu tähän Tämä mietintö on oikea paikka tällaisten vaatimusten esittämiseksi. Tässä on kysymys primääritiedoista, jota tulkitaan myöhemmin, eikä tietojen politisoinnista. Joten me tuemme tätä mietintöä, mikäli se pysyy tarpeeksi lähellä komission ehdotusta. Ja ei vakavasti otettava työtä me emme tule tukemaan, joten miettikääpä tätä, kun esitätte tarkistuksianne, koska minusta meidän pitäisi palata tähän komission hyvään lähtökohtaan. Merci. Pour... Kiitos Aldesta. Enrique Calvet Chambon. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. No niin, katsotaanpa nyt. Alde on esittänyt paljon tarkistuksia, niin niitä lähden nyt tässä puimaan. Ne ovat rakentavia hengeltään. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, mitä komissio on ehdottanut. Osittain uskon, että monet aikomukset, joilla halutaan palantaa tätä tekstiä sekä hengeltään – sitten tietysti muodos, muodon suhteen meillä on vähän eroavaisuuksia. Varmastikin löydämme yhtymäkohtia ja pääsemme ajatuksista yksimielisyyteen. Meidän lähtökohtanamme on ollut ilmiselvästä se, Israelin lauseita ja olemassa valheita, pahantahtoisia valheita ja sitten on ö, tilastoja. Tilastot eivät koskaan ole poliittinen instrumentti, ei se voi olla sitä ei missään nimessä. Näin ei voi olla. Tilastojen avullahan tehdään politiikkaan ja sen takia on paljon tekijöitä, jotka ovat poliittisesti tärkeitä. Esimerkiksi mitä, mistä päätetään kertoa. Jos me kerromme tästä mikä tuosta, se on tietysti päätös. Ja se on poliittinen päätös ja myös, myös, myös on erittäin, erittäin tärkeää tietää, miten määritellään se, josta aiotaan kertoa. Tilastothan ovat meille hyvä palvelu, jos haluamme parempaa tasa-arvoa ja parempaa yhteiskuntaa. Se on ihan itsestään selvää ja varmasti sama, samalla tavalla me haluamme auttaa komissiota, kun se haluaa parantaa näkemyksiä. Mekin haluamme parantaa näkemyksiämme, mutta täytyy muistaa, että kaikkia tämä maksaa. Meidän täytyy muistaa, että, että että ei aina ole vihollisia siellä, mikä ei ole meille hyvää. Mutta jos me ajattelemme näin, jos tämän sanottua, niin tilastoista tässä on kyse myös kansainvälisistä instrumenteista. Niiden pitää olla yhteensopivia, yhteisesti jaettavissa. Kun me ajattelemme suuria kansainvälisiä tilastokeskuksia, suuria kansainvälisiä laitoksia, OECD tai IMF, emme me voi lähteä luomaan meidän omia määritelmiä näistä pienistä tilastoista. Se rajoittaisi meidän toimintavapauttamme, mutta meidän täytyy myös muistaa yksi asia, kun puhumme tästä eurooppalaisesta tilasto-ohjelmasta sen pitää olla koordinoitua. Meidän täytyy toimia siten, että tilastonormit ja perustat lähdetään normi, normaali, normittamaan erittäin turvallisesti. ja Jäsenvaltioiden pitää, pitää myös noudattaa hyviä käytänteitä tilasto, tiedepolitiikkaa tilastotieteissä me jälleen kerran voimme todeta, että meiltä puuttuu enemmän Eurooppaa, enemmän integroitua Eurooppaa. Meidän täytyisi katsoa, miten tilastoja on toteutettu Yhdysvalloissa ja lähteä ehkä toteuttamaan samalla tavalla. Meillä pitäisi olla virasto, joka lyhtyisi keräämään tilastoja näistä monista muista virastoista. En tiedä, onko tämä hyvä asia. Se voisi olla huono, jos lähdetään tällä tavalla toimimaan. Meillä pitäisi olla paremman, paremman apua tarjottavana niille maille, jotka eivät pysty vielä käyttämään hyvin kehittynyttä tilasto tiedejärjestelmään, jos puhumme teknisistä asioista, niin olemme samaa mieltä tästä, niin kuin komissio puhui tästä NUTS 2 alueesta. Meidän pitää myöskin päästä yhden nyt siihen, että meillä olisi yksi ainut määritelmä siitä, mitä ovat kotitaloudet ja mitkä ovat tilastolliset määritteet kotitalouksille, koska muuten harjoitamme huonoa politiikkaa. Silloin tätä asiaa voidaan tulkita ihan miten vaan ja se ei palvele ollenkaan asiansa. Meidän pitää myös välttää myös päällekkäisyyksiä tilastoiden laatimisessa. Meidän pitää välttää Consumo. Meidän pitää välttää päällekkäisyyksiä ja lähteä luomaan omia tilastojamme. Sitten viimeiseksi vielä poikkeuksista ja, ja miten nämä sovelletaan jäsenvaltioiden tilastoihin. Meidän täytyy tässä olla hyvin teknisiä. Meidän täytyy tuntea hyvin jokaisen kansakunnan oma todellisuus. Muuten emme pysty arvostamaan asiaa oikeassa mittasuhteessa. Ja kyllä varmasti jokaisessa paikassa löydetään hyvä järjestelmä tähän. Ja jokainen valtuuskunta varmaan ajattelee niin, että kun tulee muutoksia, niin kuin jokaisen muutoksen jälkeen, ei tämä nyt ole mitenkään tarkoitushakuista, mutta sillä on tietysti poliittisia seuraamuksia. Meidän täytyy, meillä olla delegaituja säädöksiä ja par- parlamentti voi päättää analysoida niitä ja antaa oikeutuksen niille. Ja jos joitakin argumentteja arvotetaan enemmän kuin toisia, niin silloin se on ihan hyvä se, mutta ei pidä jättää yksin omaan teknikoiden käsiin. Totta kai heillä on hyvät aikomukset, koska me onhan äh, annamme tähän oman poliittisen äh, sävyn lisänä. Eh e, ja nyt Guesta edustaja Boilan, olkaa hyvä. Ähm, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua äh, näistä kompromissitarkistuksista. Tämä on, tätä on käsitelty nyt tarvittavalla äh, osaamisella. Ja kaikki nämä kompromissitarkistukset, mitä on esitetty, varsinkin kompromissit B ja C, jossa on koottu yhteen myös meidän ehdotuksiamme. Sanoin jo viimeksi, että jotta voisimme kunnolla käsitellä näitä asioita, me tarvitsemme terveen tilastopohjan niin, että voimme mitata esimerkiksi politiikan onnistumista. Ja toivon, että tämän asetuksen kautta voimme tämän tehdä niin ilman, että rikomme kuitenkaan lähipäätössä periaatetta. Tuen tämän asetuksen tavoitteita. Minusta on hyvä, että meillä on laajemmat puitteet näille tutkimuksille, mutta minulla on tiettyjä varauksia muutamiin asioihin. En kannata sitä, että harmonisoittaisiin äh, tämän työvoimatutkimuksen input- ja output-osalta ja siinä ei noudateta lähipäätösperiaatetta. Tietän, että en ole ainoa, joka näin ajattelee. Monet jäsenvaltiot ovat ottaneet esiin saman asian. Tässä on myös tarkistuksia, joissa pyydetään jättämään äh, vauraus ulkopuolella, mutta äh, tällainenhän tehdään Eurostatissa jo äh, kotitalouksien osalta. Minusta tämä asia pitäisi ottaa mukaan tähän uuteen as- asetukseen. Tämä on liian tärkeä. Ja sen lisäksi ne jäsenet, jotka haluavat, että hyvinvointi ja vauraus olisi laajempi osa. Ja se, mitä EU-SILK kattaa, mahdollistaisi yhteisiä tulo, vauraus ja hyvinvointianalyyseistä sekä niistä indikaattoreista, jotka vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Mitä tulee käyttöönottovuodesta, tämä pitäisi astua voimaan 2014. Minusta tämä on hyvin kunnianhimoista. Ehkä meidän pitäisi ottaa huomioon ne tarkistukset, joissa pyritet siirtämään tämän vuoteen 2020 tai 2021. Se olisi realistisempi päivämäärä ja sitten voisimme käyttää aikaamme huolehtimalla siitä, että tästä asetuksesta tulee hyvä. Esittelijä on tehnyt ja monet muutkin ovat tehneet eh, tarkistuksia, jotka ovat hyvin progressiivisia, edistyksellisiä ja eh, tuovat lisäarvoa tähän asetukseen. Ja voin tukea niitä, mutta minulla on huolta tästä lähipäätiperiaatteesta – meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että tämä on mahdollisimman voimakas ja vahva, koska tilastojen täytyy palvella tarkoitustaan, eli nimenomaan toimia pohjana, kun analysoidaan ja arvioidaan tietoja. Kiitos. Merci. Kiitos, edustaja Rochefort. Merci, president. Je voulais faire... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kommenttia sen jälkeen, kun komission edustaja kertoi, että jos, jos tulee tarkistuksia neuvostolta tai jotakin keskustelusta, jotain elementtejä, niin se, mitä hän tästä sanoi, hän kertoi meille, eikä se minulle ollut mikään yllätys, hän kertoi minulle kaksi asiaa, jotka ovat vähän kysymysmerkkejä kyse päivämääristä ja, ja hän puhui myös joustavuudesta, joka jäi vähän epäselväksi ikään kuin me, jos meillä olisi jotakin aikarajaa, niin silloin voitaisiin ajatella, että ei tässä nyt niin välitetä ajasta, asiasta niin paljon ja pitää olla joustoa. Tässä puhutaan aika systemaattisesti eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Totta kai se pitää avata – tilastoille, jotka ovat taloudellis-sosiaalisia tilastoja, jotka ovat vain rahoituksellisia, mutta mielestäni se tämä ei pitäisi tehdä laadun ja vertailu, vertailuvuuden kustannuksella, ja, jotta työtä on tehty hyvin vakavassa mielessä. Minä olen ollut tilastotieteilijä jo lähemmäs 30 vuotta, ja se on tieteen laji, se on tieteellinen laji, eikä pidä olla sitä mieltä, että tieteelliset arvioinnit, joita, jotka luovat puitteet näille tilastoille, että niiden pitäisi olla vähän enemmän hiettuja ja että ne asetettaisiin tiedon ja joustavuuden ja tietojen luovuttamisen alttarille. Totta kai, jos ajattelemme tutkimuksia, joita tehdään kotitalouksista, silloin meillä on aika pitkät viiveet, kun odotamme harmonisointia näistä tutkimuksen tuloksista. Ainakin omalta, omalta osaltani voisin sanoa, että nämä kotitalous- ja budjettitutkimukset ovat kaikista runsaimpia, antavempia, koska silloin voi, tiedämme, miten perheet elävät, asuvat, säästävät, kuluttavat. On siis erittäin tärkeää, että mutta ainakin minä uskon niin, että me olemme nyt tässä erässä tieteenlajin piirissä. Meidän pitäisi kuunnella sitä, mitä euro, eurooppalainen tilastotieteen konsultoiva komitea voi tästä sanoa. Sehän on perustettu sitä varten, ne on tehnyt työtä jo muutaman vuoden. Meidän pitäisi kuunnella tätä neuvoantavaa komiteaa. Jos nyt menen samansuuntaisesti, mitä kollega Enrique puhui, tässä antaisin eri kuvan. Hän puhui tilastoista, ne olisivat jonkinlainen valheellinen tapa tuoda asia esille. Minä puhuisin nyt tämmöisestä katulyhdystä, valaisevasta lampusta. Vähän humalassa oleva ihminen etsii kadoksissa olleita avaimia. Hän menee katulyhdyn alle, koska siellä on paljon valoa ja, ja sitten mm, hän ei näe mm, pimeässä yössä, ovatko avaimet pudonneet, mutta eihän se nyt ole sanottu, että avaimet putosivat sinne lyhdyn alle. Tilastotieto tiede on vähän samanlaista. Meidän pitää tietää alusta alkaen, mihin nämä lyhdyt sijoitetaan, koska ne ovat havainnointipisteitä meille, josta me voimme tehdä havaintoja, mitkä ovat poliittisia prioriteetteja ja tässä mitenkään snobbailla. Ei tässä lähdetä mitenkään instrumentalisoimaan tätä. Jos meillä on tällaisia valaisevia pisteitä, silloin me tiedämme, että edessä on pitkä ropeama, joka vaatii paljon vaivaa. Olen ihan samaa mieltä siitä, mitä puhuttiin kotitalouksista, mutta tuntuu vähän siltä, haluaisin tästä vastauksen komissiolta, minusta tuntuu vähän siltä ja, e, ja mitä tämä eurooppalainen tilastotieteiden neuvontava komitea voisi sanoa. Tässä on kyse aiheesta, jos, johon ei aseteta näitä valaisevia pisteitä riittävän usein, koska sitten tullaan siihen tilanteeseen, että ne tuetaan välttämättömäksi, jolloin on jo ehkä jo kiire pitäisi voida tutkia tämän, näiden lyhtien valoja niitä ö, muutoksia, joita tapahtuu kotitalouksissa niiden käytänteissä, niiden elämänmuodossa. Elämänmuotohan voi muuttua hyvinkin rajusti ja nopeasti. Meidän täytyy ottaa huomioon kotitalouksissa muuttuva elämäntapa ja ihan viho viimeiseksi vielä maahanmuutto ja avoimuus, joka on hyvin heikkoa, jos ajattelemme ympäristöasioita, elämäntavat, tottumukset, johon on nyt otettu mukaan voimakkaasti mukaan ympäristö ja maahanmuutto. Odotan, että komissio tästä vastaa, että tästä on tehty tietysti väestö väestöpohjalaskentaa, mutta ainakin kaikkia voidaan ottaa huomioon tilastoissa, mutta tätäkään ei pitäisi unohtaa. Kiitos. Nyt puheenvuoro takaisin komissiolle viideksi minuutiksi. Te olette nyt saaneet aika paljon tässä kysymyksiä ja kommentteja, mutta oletan, että ja toivon, että viisi minuuttia riittää meille valaisemaan. Oli sitten kyse katulyhdystä tai mistä muusta tahansa. Thank you, uh, thank you Chairman, and thank you, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille näistä kommenteista ja tuesta. Yritän antaa informaatiota eri asioista. että on yhteensopiva muiden asetusten ja puiteohjelmien kanssa otettiin esiin, mutta kaikki mitä me teemme sen täytyy olla oikean puitteiston mukaista ja koherenttia, johdonmukaista muiden asetusten kanssa, joten tämä asia on ihan tiedossa ja selkeä. Mitä tulee määritelmiin, määritelmiä on koko joukko, jota on esitetty. Tämän artiklan kaksi tarkoitus tässä asetuksessa ei ole tarkoitus olla eh, mikään tällainen terminologialista. Me olemme ottaneet tänne vain ne, jotka varmistavat oikean ymmärtämyksen ja tämän asetuksen käytön. Joten jotkut ehdotetut eh, määritelmät ovat ok, jotkut toiset eh, niitä meidän täytyy miettiä uusiksi. Meidän täytyy olla hyvin selkeä määritelmät ja määritelmät, ne määritelmät, jotka ovat välttämättömiä. Ja jos me nyt lisäämme tänne esimerkiksi määritelmiä, jotka ovat kaikille selkeitä ja selviä, niin voivat monimutkaistaa ymmärrystä. Mitä tulee tämän asetuksen luonteeseen ja tähän täytäntöönpanoon, joka on tarkoitettu vuoteen, vuodelle 2019. Tämä on se aikataulu, jota me tällä hetkellä työstämme. kulutus ja vauraus otettiin täällä etiin, esiin. Vauraus otet, on otettu tähän nyt mukaan. Me teemme hyvin läheistä yhteistyötä Euroopan keskuspankin kanssa, joka tekee tämän vauraustutkimuksen Euroopassa yhteistyössä kansallisten keskuspankkien kanssa. Ja me ajattelimme, että me haluamme välttää päällekkäisyyttä Kansainvälinen yhteensopivuus ja verrattavuus on tärkeää. Meidän määritelmämme ja konseptimme ovat YK vastaavia, joten kansainvälinen vertailtavuus on varmistettu. Ja meidän piti tässä tässä siis tämä aikataulu, uskottavuus, verrattavuus, kaikki meidän piti todellakin eh, huolehtia siitä, että tilastomme ovat relevantteja, että ne eivät ilmeisty liian myöhään verrattuna tarpeeseen. Joten tästä meidän pitää nyt eh, puhua vielä yhdessä ja yrittää löytää eh, tasapaino. Ja myös kotitaloudet ovat tärkeitä mutta tässä ei, tämä ei käskettele ainoastaan kotitalouksia, tässä on mukana korit ynnä muut. Mutta kymmenen vuoden sisällä näitä kotitaloustutkimuksia tehdään vielä ihan kuten nytkin, mutta maat tekevät ne itse. Me tässä vain uuden aikaistamme tätä. Haluaisin vielä varmistaa ja taata teille, että se, että otetaan sosiaaliset elementit, kuten uudet elämäntavat, uudet ilmiöt, maahanmuutto ja kotouttaminen ja ympäristöasiat esimerkiksi elinolosuhteisiin mukaan. Tämä kaikki on huomioitu ja olemme kuulleet Esakkia komissiossa ja ottaneet heidän näkemyksensä mukaan. Sitten huomio siitä, että, että tästä osasta työvoimaa, että sitä pitäisi kutsua työmarkkinoiksi. Mutta kyllä tämä on katettu. Me yritämme saada tässä käyttöön laajemman konseptin niin, että kykenisimme analysoimaan työmarkkinoita. Siksi se on työmarkkinat, vaikkakin tämä on nimeltään työvoimatutkimus. Ja myös yritykset on katettu yritystutkimuksissa Euroopan tilastojärjestelmässä alueellinen data mainittiin, se on myös tärkeää, tämä hankala alue. Joten olemme samaa mieltä. Me yritämme todellakin antaa informaatiota tuolla tasolla, mutta me tarvitsemme vertailtavaa informaatiota, ei vain informaatiota. Joten meidän täytyy tehdä kestävyystutkimuksia näistä vertailtavista tuloksista. Niin. Tässäpä pähkinän kuoressa nämä asiat. Kiitos. Euh, Kiitos näistä vastauksista. Aikataulusta vielä hyväksy valiokunnassa 29. ja 30. toukokuuta. Nyt meillä on viimeinen kokous. Tämän päivän esityslistalla on numero 10 EU nuorisotakun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta. Annan välittömästi puheenvuoron valmistelijalle, joka täällä ei ole paikalla. Eli puheenvuoro Rova Trebesiukselle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Mr. Ähm, Chairman. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Puhun kollegani ECRn e esittelijä Nanskan kanssa. Meillä on erilaisia nuor, nuoriin liittyviä pätevyysohjelmia. Me odotamme täytäntöön panoa, kertomusta nuorisoaloitteen toteutumisesta vielä tämän vuoden lopussa. Nuorisotakuu ja sen valvonta. Ensinnäkin on tärkeää tehdä ero, jossa nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite erotetaan selkeästi. Ja haluaisin nyt lyhyesti kertoa, mikä mielestäni on tärkeää ja mitä yritin ottaa mukaan tekstiluonnoksen. Ensinnäkin nuorisotakuu on mielestäni poliittinen sitoumus jäsenvaltioiden puolesta. Näin annetaan takuut nuorille. Jäsenvaltiot näin parantavat nuorille tarjoamia palveluita, jotta heidän taitojaan ei menetetä. Tässä käytetään jo olemassa olevaa työnvälityspotentiaalia, jota jäsenvaltioissa on. Ja puhuja pyytää taustalla olevia henkilöitä olemaan hieman hiljempaa. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä entistä enemmän, jotta ne täytäntöön panevat nuorisotakuuta täysimääräisesti kumppanuksissa ja muin keinoin ja pitää myös ottaa käyttöön arviointirakenteita. Toinen pääkohta, johon haluan puuttua, on, että jotta järjestelmää voidaan käyttää täysimääräisesti, emme voi unohtaa kaiken heikommassa asemassa olevien ryhmien mukaan ottamista toimia yksilöllisesti nuorten osalta, jotta voidaan välttyä siltä, että poimitaan vain rusinoita pullasta. Monet ovat jo nähneet, miten tilintarkastustuomioistuimen viime viikkoinen päätös vaikuttaa. Tähänkin liittyviä tarkistuksia on tehty. Odotan teidän kommenttejanne tähän keskusteluun. Merci. Euh, pour le PP. E. Kiitos. EPPstä Sofia Ribeiro, joka edustaa Agnieszka Koslovskaa. Chair, I will read Mrs. Uh, Agnieszka uh, statements. Uh, young people... Luen tämän nyt sitten. Nuoret eh, ihmiset, nuorten ihmisten eh, työttömyys on kasvanut 14 miljoonaa nuorta on voinut saanut mahdollisuuden nuorisovakuuteen ja 9 miljoonaa ottanut vastaan tarjouksia. Sen vuoksi on erittäin tärkeää painottaa, että nuorisotakuusta on tullut politiikan uudistusten moottori ja eh, nimenomaan koulutuksen ja työmarkkinoilla. Varjoesittelijä toteaa kuitenkin, että nuorisotakuohjelmat eivät ole saavuttaneet kaikkia nuoria, jotka ovat äh, lopettaneet koulunsa tai ovat jääneet työttömäksi. Ensinnäkin äh, pitäisi olla erilaisia taitoja ja tämän nuorisotakun äh, viimeisin tavoite on huomioida nämä erilaiset tarpeet ja integroida ne työmarkkinoiden tarpeisiin. Mutta tämä kohderyhmä on harvoin heterogeeninen ja sen vuoksi onkin tehtävä tällainen analyysi sitä, mitä taitoja tarvitaan. Kaksi. Täytyy identifioida tarpeet. Jäsenvaltioilla on vaikeata identifioida näitä tarpeita. Sen vuoksi tulisi analysoida nämä tarpeet ja huomioida esimerkiksi julkiset, yksityiset tahot, työnantajat, koulutus ynnä muuta. Kolme, hallinnollinen taakka. Nuorisotakuuta pidetään hallinnollisesti kuormittavana. Ja täytyy huolehtia siitä, että nuoret saavat hyvänlaatuisen tarjouksen neljän kuukauden sisään siitä, kun he lopettavat koulunsa tai jäävät työttömäksi. Neljä. Kohta kuusi lausunnossa. Kohdassa kuusi. Sen sijaan, että pitäisi paremmin painottaa sitä, että nuoret saavat hyviä tarjouksia, jotka on räätälöity kunkin osaamisen ja pätevyyden mukaan. Varjoesittelijä odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Merci pour la... Kiitos. Aldesta Martina Lavajova. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Siljenka on laatinut erittäin hyvän mietinnön. Haluan kiittää häntä siitä. Ja minulla on oikeus työstä sama asia sekä kont että työ, työ työllisyysvaliokunnan näkökulmasta. Tässä mainittiin jo tilintarkastustuomioistuimen uusi erityiskertomus, joka koskee nuorisotyöttömyyttä sitä, että onko EUn toimilla saatu aikaan jotakin uutta ja samalla katsotaan myös nuorisotakuuta. 25.4. on mielenkiintoista päästä keskustelemaan esittelijän kanssa tästä aiheesta. Kun katsomme talousarvion valvontavaliokuntaa ja työllisyysvaliokuntaa ja näkemyksiä tässä asiassa, me varmasti voimme ottaa nämä molemmat elementit mukaan mietintöön. Ja haluaisin kertoa teille KONT-valiokunnan kannalta merkittävistä kysymyksistä. Ensinnäkin tuomioistuin raportissaan käytti erittäin hyvää tilastotietoa, jota voimme käyttää myös tässä yhteydessä ei riitä, että me etsimme varojen käyttöön liittyviä virheitä, mutta meidän pitää myös ottaa näistä opiksi tulevaisuutta silmällä pitäen. Usein ohjelmat ovat erittäin hankalia ja samat virheet toistuvat vuodesta toiseen. Joten tehdystä virheestä pitää ottaa opiksi. Sitten asia, joka on mainittu mietinnössä on tärkeää. Meidän pitää jakaa hyviä käytänteitä, kehittää niitä. Usein Euroopassa puhutaan parhaista käytänteistä liiankin paljon, mutta niitä ei käytetä. Joillakin alueilla, joissakin jäsenvaltioissa tässä on onnistuttu hyvin, mutta toisissa taas ei vielä riittävässä määrin. Sitten realistiset ja mitattavissa olevat ja saavutettavissa olevat tavoitteet Kuten täällä jo mainittiin, budjetti talousarvion valvontavaliokunnassa keskusteltiin jo hyvälaatuisesta tarjonnasta. Ja tehokkuuden nimissä se, mitä tuomioistuin ehdottaa, on, että laadukkaat tarjoukset ovat sellaisia, että ne vastaavat osallistujan profiilia ja samoin työmarkkinoiden tarpeita ja sitä, että henkilö voidaan saada pitkällä aikavälillä työmarkkinoille. Tällaisesta juuri todella pidän tämän tyyppisestä määritelmästä, koska usein on hankala mitata näitä asioita. Tämä voi olla suuri haaste. Ja sitten toinen tai viimeinen aivan keskeinen kysymys, jota pitäisi myös työllisyysvaliokunnassa edistää, on se, että kaikki hallinnon tasot tekevät yhteistyötä. Joskus nuorisotakuun täytäntöpanossa oli ongelmia, koska jäsenvaltiotasolla, paikallisen aluetasolla ja EU-tasolla toimittiin eri tavoin. Tarvitaan lisää komission tarjoamaa teknistä apua alueille ja jäsenvaltioille. Ja tämä ehkä on asia, jonka osalta jätän tarkistuksia, jotta voidaan korostaa näitä suosituksia. Mutta Janos Janska todella teki hyvän mietinnön. Tässä suhtaudun, suhtaudutaan asiaan kokonaisvaltaisesti. Kiitos Kuesta. López Bermejo, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä on jo toinen kerta, kun tilintarkastustuomioistuinen ottaa värillä kantaa tässä valiokunnassa. Ensin oli Sirja, nyt on nuorisotakuu. On ihan selvää, että tämä ohjelma ei toimi niin kuin sen pitäisi ei ole epäilystäkään, että ohjelma olisi välttämätön, mutta mm, ainakin siitä jostain, koska se jo on säästöpolitiikasta syntynyttä ja siinä haluan, halutaan käyttää eurooppalaisia rahastoja. Ja ne ovat tulleet yksiksi ainoiksi eh, rahastoiksi, joilla tuetaan työllisyyspolitiikkaa, niin kuin minun maassani Espanjassa kärsitään näistä jatkuvista leikkauksista budjeteissa joita meille määrätään. Ongelma piilee siinä, että ei ole mitään laatuvalvontaa tässä palvelussa, jota tarjotaan, ei ole koulutusta, ei minkäänlaisia täydentäviä toimenpiteitä eikä myöskään mitään kaikista haavoittavampien ryhmien parempaa integroitumista. Tässä nimenomaan on käytetty näitä rahoja yritysmaailman toiminnan rahoittamiseen. Ja nuoret mielletään vain halvaksi työvoimaksi. Niitä käytetään silloin, kun tarvitaan. Mielestäni nyt on aika lähteä uudelleen muotoilemaan, laatimaan tätä nuorisotakuuta, että se palvelee julkisia yksiköitä ja työllisyyttä ja jotta ammattiliitot voivat myös osallistua tähän aloitteeseen ja myös se voisi palvella niillä alueilla, joissa siitä on eniten hyötyä. Sen pitäisi myös palvella erityisesti nuoria työntekijöitä, mutta minä en kuitenkaan väsy sanomasta, että kun me puhumme nuorisotyöllisyysohjelmasta, se on kuitenkin rakenteellisesti ongelmallinen. Se on makrotaloudellinen ongelma myös. Sen lisäksi, että meillä on tämä ohjelma, meidän pitää kannustaa myös julkisia investointeja, jotta voimme muuttaa tuotteita kannattavuus tuotantoohjelmia ja ettei se olisi, ja meidän pitäisi ajatella tulojen uudelleen jakautumista. Sehän, tämä olisi ainut takia siitä, että nuorisotakaa voisi todella toimia ja vastata nuorten väestönosan tarpeisiin, jotka valitettavasti kärsivät ehkä pahiten tästä taloudellisesta tilanteesta ja työttömyystilanteesta. Kiitos. Kiitos vihreistä sitten edustaja Rentke. Also thanks from my side to the rapporteur. Um, I think that... Kiitos. Tässä on tiettyjä asioita, joita täytyy painottaa keskustelussa liittyen nuorisotakuuseen. Me haluamme kaikki sen olevan menestys, vaikkakin yksi asia, joka tuli selväksi kuulemisessa, joka meillä oli tästä aiheesta kolme viikkoa sitten – että nyt tilintarkastustuomioistuimen raportin jälkeen meidän täytyy muistaa, että koska tämä ohjelma on vielä nuori, me emme voi vetää johtopäätöksiä vielä kaikesta. Meillä ei ole vielä olemassa edes kaikkia tilastotietoja. Läheinen valvonta on tärkeää, jotta voimme valvoa sitä äh, rahoitusta, jotta me saamme siitä hyvän ohjelman. Jäsenvaltiossa on hyvin paljon eroavaisuuksia siinä, kuinka tätä toimeenpannaan, ja meidän pitäisi huolehtia myös parhaiden käytänteiden vaihtamisesta. Ja haluaisimme nähdä myös parannusta niissä jäsenvaltioissa, joissa täytäntöönpano ei ole parasta. Kaksi asiaa vielä, jotka ovat tärkeitä. Se, mitä edustaja Zinanska sanoo kohdassa neljä – kysymys siitä, miten voimme paremmin kohdentaa nämä toimet tiettyihin erityisiin nuorisoryhmiin, koska usein näemme, että kun on ohjelmia, niin ne tavoittavat eh, tietyt nuorisoryhmät, jotka eivät ehkä kuitenkaan ole niitä ryhmiä, jotka näitä ohjelmia eniten tarvitsisivat. Joten me haluamme, että nuorisotakuu on väline, joka tavoittaa kaikki nuorisoryhmät, myös ne haavoittuvimmat. Sitten toinen asia, mistä teen tarkistuksia. Nuorisotakuun pitäisi luonnollisesti olla väline, jolla taistellaan nuorisotyöttömyyttä vastaan ja antaa, annetaan perspektiivejä nuorille, mutta se ei voi korvata jäsenvaltioiden työmarkkinatoimia. Tämä pitäisi tulla selväksi, samoin kuin se, että nuorisotakuu yksinään ei voi tasapainottaa kaikkia niitä Ähm, virheitä, mitä makrotaloudessa on tehty. Ja kun me kritisoimme sitä, miten nuorisotakuuta on täytäntöönpantu jäsenvaltioissa, meidän täytyy samalla katsoa, mitä me haluamme muuttaa Euroopan tasolla, jotta nuorisotakuusta tulisi menestys. Kiitos. Merci. Donc on... Kiitos. Olemme viemässä työtä loppuun nyt. Tarkistusten jättämisen määräaika 25. huhtikuuta kello 12. Me hyväksymme valiokunnassa 22. päivä kesäkuuta. Kult valiokunnassa 12. tai 13. heinäkuuta. Sera le, le 25. Meidän seuraava kokouksemme on 25. huhtikuuta. Se on Portugalin kansallinen juhlapäivä, kansallispäivä. Siihen minä tässä vaiheessa voin nyt toivottaa teille hyvää pitkää pääsiäisviikonloppua. Kiitos.